Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. So I'm back to the committee, Mr. Roy, with the full member, yeah? Good. Little problem. Meine Damen und Herren, Hyvät naiset ja herrat, toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän hyvin tärkeään teollisuusvaliokunnan kokoukseen. Samalla toivotan tervetulleeksi kollegat kulttuurivaliokunnasta, jotka osallistuvat tähän kuulemistilaisuuteen, mutta aivan erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi komissaari ehdokkaan Ruva Keikon Kvinin tervetulleeksi tänne teollisuusvaliokuntaan, jossa on mukana myös kulttuurivaliokunnan kollegoita. Tehän tiedätte, ja tähän ei tarvitse mitään pitkiä puheita esittää, että tämä kuulemistilaisuus Siinä on selkeät sopimukset siitä, mitä tulee kysymyksiin ja niiden kestoon. Pyydänkin teitä kaikkia kollegoita ja myös myös komissaari ehdokasta pitämään kiinni näistä aikarajoista ihan siitä syystä, että ne, jotka sitten lopussa ovat listalla, että hekin saavat mahdollisuuden, niin kuin heille kuuluu, että hekin voivat esittää kysymyksensä. Tehän tiedätte, että tässä kuulemistilaisuudessa Meillä on käsillä tärkeä kysymys, nimittäin kysymys innovaatioista, tutkimuksesta ja teknologiasta. Tehän tiedätte, kuten minäkin, että, että on, tässä tämä on suuri tehtäväkenttä Euroopan unionille. Ja siinä mielessä meillä on tänään suuri tehtävä edessämme. Kaikki ovat lukeneet paperinsa. Näin ollen sitten puhumme, tiedämme kuitenkin hänen käsityksistään ja tästä uusesta tehtäväkentästä. Me olemme saaneet alustavaa tietoa siitä, mitä edessä on. Ja ensimmäiseksi meillä on nyt tilaisuus sitten kuulla komissaari ehdokasta 10 minuutin ajan. Hän esittäytyy sen jälkeen meille ja teillä kaikilla on tilaisuus listan mukaisesti esittää kysymyksiä. Älkää suuttuko minulle, mutta tänään olen erityisen tarkka siitä, että ajasta pidetään kiinni koska minusta tämä on myös oikeudenmukaisuus, kysymys oikeudenmukaisuudessa muita kollegoita kohtaan. Hyvät laiset ja herrat, siinä, siinä lyhyesti virsi kaunis. Ensiksi annan äh, Toivotan teidät tervetulleeksi ja sitten mukavaa, että te voitte nyt esittäytyä valiokunnalle ja esittää muutaman huomion. Kiitoksia. Teidän vuoron, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, ITRE-komitea, jäsenet, Ja tämä on Euroopan, äh, tässä on kysymys demokratiasta, toivon, että minun esiintyminen täällä todistaa meidän sitout, minun sitoutumiseni Euroopan komission äh, komissaariksi äh, tai jäseneksi, joka vastaisi tutkimuksesta äh, äh, ja innovaatiosta tieteestä, että se työ, työni vastaisi tämän parlamentin odotuksia. Poliitikkona, joka on, äh, joka on sitoutunut eurooppalainen, olen kannatan myös parlamentaarista demokratiaa ja haluaisinkin aloittaa äh, esittämällä omat vakaumukseni, kokemukseni ja äh, vuodesta 1972 on minun poliittinen urani on Äh, alkanut Irlannissa ja olen ollut osana Euroopan, äh, Irlannin eurooppalaistumista. Minä olen pitkällä urallinen valittuna edustajana ja ministerinä Euroopan unionin kyky muuttua äh, äh, näköjään mahdottomien ongelmien edessä on ollut äh, innostus minulle ministerikokemuksena niin työskentelin Irlannin nopean äh, muuttumisen puolesta äh, rauhanomaisen ja äh, edistyksen yhteiskunnan suuntaan ja tietoyhteiskunnan suuntaan. Tässä Eurooppa on ollut käyttövoimana. Pitkäaikaisena Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä olen saanut näkemyksen siitä, miten Euroopan unioni toimii. Uskon, että kriisiaikoina ja meillä julkisessa elämässä on syytä julkinen velvollisuus optimismi. Tämä parlamentti on elävä todistus siitä, mikä on poliittisen mielikuvituksen voima innovoida sovittaa ja voittaa. 50 vuotta rauhanomaisen rinnakkainilla yhtenäismarkkinat, euro ja rauhanomainen sodan jälkeinen jälleenyhdistyminen mantereillamme. Meidän Eurooppamme rakentaa muutosta ja luo muutosta ja unioni on innovatiivinen unioni, integraatio on innovaatiota. Ja näissä elpymis tehtävissä ja ilmastonmuutosoloissa meidän täytyy muistaa, meidän täytyy suunnata eteenpäin. Ja haluan jatkaa Euroopan demokraattisten, sosiaalisten, taloudellisten ja eettisten arvojen ylläpitämistä. Lissabonin sopimuksen ollessa nyt voimassa meidän täytyy mennä eteenpäin keskustelun vuosikymmenestä siihen, että toimitaan tuloksia eurooppalaisilla. Tämä muutosagenda, jonka puheenjohtaja Aparossa on esittänyt, se vahvistaa tämän aikomuksen. Tämä uusi tutkimus, innovaatio ja tieteen salkku vahvistaa hänen sitoutumisensa lujittaa tiedon voimaa tässä muutosprosessissa. Minun tehtäväni onkin siirtää tutkimus, innovaatio ja tiede Euroopan politiikan keskiöön. Tämä edellyttää Eurooppa, sitä, että Euroopan unionin täytyy tulla, muodostua todelliseksi innovatiiviseksi unioniksi. Innovaatiokulttuuri vaatii muutoksia ja johdossa ja avoimuudessa. Ja todellinen innovatiivinen unioni tukee markkinoita, jotka ovat avoimia uusille ja kannustaville investoinnille. Tutkimus, joka testaa rajoja ja syventää tieteellistä tietämystä, yhdistää tutkijat ja tuottaa tuloksia. Innovaatio merkitsee sitä, tiedämme milloin ollaan yhteistyössä ja milloin kilpaillaan tiukoilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Tieto, tutkimus ja tiede ovat innovaation kulmakiviä uudessa taloudessa. Tämä tieto korvaa raakaöljyn talouden peruskäyttövoimana osana EUta. Sen 2020 visiota komissio ryhtyy uudistusagendaan, joka kytkee ja nopeuttaa innovaatiota kaikki, koko politiikan ketjussa tutkimuksesta vähittäismyyntiin. myös Potsokin perustalta yhteinen visio tutkimukselle, innovaatiolle, tieteelle, se täytyy toimittaa konkreettisella tasolla. Tästä eteenpäin meidän määritellä tutkimuspolitiikan haasteet ja sitten sopeuttaa välineemme sen mukaisesti. Nämä Euroopan tutkimus- ja innovaatiouudistukset tähtävät kahteen strategiseen tavoitteeseen, että saadaan ensinnäkin todellinen innovaation yhteismarkkina ja toiseksi, että saadaan päätökseen Euroopan tutkimusalue. Meidän täytyy kartoittaa ja kohdata esteet ja puuttuvat linkit innovaatiossa. Yhtenäismarkkinat innovaatioilla voitaisiin valmistella ja, ja toimittaa Euroopan komission voimin yhteistyössä tämän valiokunnan jäsenten kanssa. Ja säännölliset vaatimukset sisältävät patentit, julkiset hankinnat ja standardit Eh, ja se, että me opimme menestyksistä, jotka on rahoitettu Euroopan investointipankilla, eh, kannustimet eh, investoinnille ja rahamarkkinavälineille uusia hankkeita varten voitaisiin ottaa tutkittavaksi. Tutkimuspilarissa, jos minut hyväksytään Euroopan komission jäseniksi, tulen esittämään tutkimuspolitiikan puitteille kolme prioriteettia. Ensinnäkin Euroopan tutkimusalueen lopun saattaminen, vastaaminen yhteiskunnan suuriin haasteisiin ja luomalla innovatiivisen tutkimuskulttuuri. Ensinnäkin Euroopan tutkimusalueen lopun saattamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitetään viittä eraa aloitetta tutkimusurista, yhteisohjelmista, perusrakenteista, tiedon siirrosta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Meidän täytyy tehdä viidennestä vapaudesta, tutkijoiden vapaudesta, tiedosta ja teknologiasta Euroopassa kaikkialla todellisuutta. Meidän tutkijoiden täytyy pystyä matkustamaan ja tekemään töitä muissa jäsenvaltioissa ja nauttimaan täydestä sosiaaliturvasta ja eläkeetuisuuksista. Me tiedämme, että Barcelonan 3 prosentin tavoite on erittäin tähdellinen, mutta jotta se saavutettaisiin, meidän täytyy antaa mahdollisuudet paremmille, paremmalle investointiolosuhteille tutkimuksessa. Rajat ylittävän tutkimuksen e, rohkaiseminen on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy välttää ponnistelujen päällekkäisyyksiä ja hajoavaisuutta yhteisen ohjelmoinnin kautta. Toiseksi meidän täytyy yhteiskuntamme suuret haasteet asettaa tutkimus, tutkimusagendamme ytimeen. Ilmastonmuutos on se alue, jolla tutkimus on muuttanut ihmisten ajattelutapaa ja suhtautumista. Nyt me tarvitsemme tutkimusta, jotta nähdään, millä tavalla ilmastonmuutos tulee todella vaikuttamaan kansalaistemme elämään. Energian osalta meidän täytyy saada tämä strateginen energiateknologia, eli SET-suunnitelma ja investoida laajaan ja moninaisiin ratkaisuihin, jotta voidaan vastata energiatarpeisiin mitä tulee ihmisten terveelliseen ikääntymiseen, me tarvitsemme uusia lääketieteellisiä lähestymistapoja tulee olemaan erittäin tärkeää saada kansalaisten tuki tutkimuspolitiikalla. Tätä varten meidän täytyy myös pystyä viestimään eri saavutuksista. Kolmanneksikin meidän täytyy luoda uskottava, hyvä, innovaatiivinen tutkimuskulttuuri. Me tarvitsemme nopeasti eteenpäin meneviä innovatiivisia tutkimusohjelmia, jotka tukevat, ja tähän tarvitaan yhteisiä teknologia-aloitteita tukemaan tätä. Tutkimustyöpaikoilla tarvitaan enemmän naisia mukaan, niin että he voivat antaa oman täyden panoksensa tieteessä. Meidän täytyy myös ottaa huomioon yhä kasvava ero tieteen ja yhteiskunnan välillä. Että yhteiskunnan täytyy tuntea ja tuntea olonsa mukavaksi tieteen ympärillä, sen, tarkastellessa sen kehitystä, toimintaa ja selviämistä. Euroopan unionin seitsemäs tutkimuspuiteohjelma 2007-2013 on maailman suurin tutkimusohjelma. Uudessa uusien tutkimus- ja innovaatiopolitiikan puitteissa puiteohjelmat tullaan nähdä, näkemään välineenä ja ei tavoitteena itsessään. Minä olen täysin sitoutunut yhdessä parlamentin kanssa ö, seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman väliaikatarkasteluun. Tässä on todella kohdennettu osallistuminen PK-yrityksille ja tämä on erittäin tärkeä asia myös tulevaisuuden kannalta. Seitsemättä puiteohjelmaa täytyy yksinkertaistaa sen hallinnollisessa rahoituksessa mielessä. Meidän täytyy maksimoida yksinkertaisuus ilman, että asetetaan vaaraan tilintarkastusta tai arviointien, arviointien laatua. Jotta me saamme julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta, tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme innovaatioystävällisiä toimintasääntöjä ja olosuhteita. Parlamentilla on erittäin tärkeä rooli, kun halutaan varmistaa että meillä on institutionaalinen konsensus näissä kysymyksissä. Lopuksi meidän täytyy miettiä, millä tavalla me voimme asianmukaisesti tässä käyttää täydentäviä rakennerahastovaroja. Eurooppa on nyt innovaation aikakaudella. Me voimme olla joko seuraavia tai, seuraajia tai johtajia. Eurooppa on parhaimmillaan, kun se tekee työtä tulevaisuudessa. Yhteistyö Euroopan parlamentin ja eritoten tämän valiokunnan kohdalla avulla voi viedä meitä eteenpäin. Yhdessä me voimme todella vaikuttaa asioihin ja meidän täytyy vaikuttaa niihin. Kiitos. Kiitoksia. Tämä alkoi jo mukavasti. Me voitimme tässäkin aikaa. Ensimmäiseksi mennään puheenvuorojärjestössä minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus. Tällä tavalla on mahdollisuus nyt lisäkysymyksiä ensimmäiseksi. Rova del Castillo, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Rouva komission ehdokas. Haluaisin eh, Euroopan kassapuolueen ryhmän nimissä toivota teidät tervetulleeksi tähän teollisuusvaliokuntaan. Meillä on kovin vähän aikaa, joten esitän suoraan kysymykseni. Oli mielestäni erittäin hyvä asia, että innovaatio tuli mukaan tähän tutkimusagendaan ja komission puheenjohtaja Barroso on aivan oikein tässä seurannut eh, ajatuksia ja tuonut innovaatio- ja tutkimuksen Euroopan kehityksen ytimeen. Nyt kun otamme askeleen eteenpäin, niin huomaamme, että tämä on yhdessä salkussa ja toisaalta sitten toimivaltuudet kilpailu on toisessa. Meillä on Euroopan teknologiainstituutti, joka liittyy myös kulttuuriin, ja sitten meillä on koko tämä materiaali, joka liittyy tutkimuksen innovaatioon. Se on tutkimuksen puolella. Millä tavalla te aiotte nämä toimivaltuusristiriidat tässä kohdata, kun ajatellaan innovaation teoriaa ja toisaalta sitten välineitä, joilla viedä sitä eteenpäin? Thank you, Mrs. Kiitoksia yksi tärkeistä asioista, jotka täytyy muistaa silloin, kun puheenjohtaja Barroso esitteli poliittiset suuntaviimassa parlamentille, että hän asetti poliittisen, politiikan keskiöön seuraavassa komissiossa tutkimuksen ja innovaation ja niiden eteenpäin viemisen. Jos me haluamme käsitellä globaaleja haasteita, jos me haluamme ottaa, viedä Euroopan eteenpäin tästä taloudellisesta kriisistä, jossa se tällä hetkellä on, silloin meidän täytyy innovoida Meillä on valtavasti lahjakkuutta tutkimuspuolella. Meillä on todella laajaa tutkimusta, jotka on erittäin hyödyllinen ja jota on tehty hyvin, mutta meidän täytyy siirtää tämä käytännön työpaikoiksi. Tästähän on kysymys. Me olemme kaikki poliitikkoja täällä ja tehän tiedätte, minä puhun poliitikkomaisesti, tämä tarkoittaa minulle sitä, että otetaan tutkimus ja siirretään se työpaikoiksi noin loppupeleissä. Tällä hetkellä uskoisin, että on jo useamman vuoden ajan nuoret, nuoria on rohkaistu opiskelemaan ja menemään eh, eh, rahamarkkinasektorilla. Nyt tämä rahamarkkinasektori ei ole enää hyödyllinen heille. He, siellä on mennyt työpaikkoja. Ja nyt, nyt täytyy rohkaista ihmisiä eh, tutkimuksen piiriin ja innovointiin mitä taas tulee minun rooliini ja taas toisaalta muiden komissaarien rooliin. Totta kai innovaatio menee punaisen langan omaisesti kaikkien komission työsektoreiden läpi ja näin on päätettykin jo puheenjohtajan voimin ja ja, ja uusien komissaariehdokkaiden kanssa, että, että milloin on tällainen sateenvarjorooli, jotta innovaatiopolitiikka näkyy kaikkea. Mutta ei voi tehdä sitä yksin. Minä tarvitsen teitä kaikkia. Meillä on paljon vaikeuksia edessämme. Minä tarvitsen kaikkia komissaarikollegoitani jotka työskentelevät eri sektoreilla. On, on esimerkiksi digitaalitalous tai yrityspuoli tai työllisyys. Meidän kaikkeen täytyy työskennellä yhdessä ja vain yhteistyöllä pystymme saamaan jotain aikaan, että innovointi näkyy. Kiitoksia. Yksi lisäkysymys. Si- niin, minä, minä en usko, että tässä on mitään ongelmia, koska koska toisilla on teoria, toisilla on budjetti ja toimivaltuudet. Tämä on todella vain ongelma viedä eteenpäin tämä tavoite, päästä tavoitteeseen. Tämä on teema, joka pitää ratkaista, mutta se kyllä vaatii sitä, että löydämme hyvän ratkaisun. Muussa tapauksessa se muuttuu viivästyttäväksi instrumentoksi, jotta me voimme todella edetä tässä tiede- ja teknologia puiteohjelmassa. Kiitos. Kiitoksia, Starva Queen. I of course agree. Tietysti olen yhtä mieltä siitä, että tässä on vaikea toimia. Ensimmäinen askel oli se, että saatiin tutkimus, innovaatio ja tiede yhteen ainoaan kansioon niin, että voidaan todella viedä tätä eteenpäin. Tätä täytyy poliittisesti viedä eteenpäin. Meidän täytyy tehdä se ja nopeasti vielä. Meidän täytyy myös mahdollistaa julkisen ja yksityisen kumppanuus ja sen kehitys. Meidän täytyy varmistaa, että se hyvä työ, mitä tehdään Euroopan investointipankin riskijako rahoitusvälineellä, sitä voidaan laajentaa vähän muillekin alueille. Esim. PK-yrityksiin, jotka ovat elinkeinoelämän selkäranka, jotka tuottavat työpaikkoja, mutta teidän valiokunnan. Kunnassa ne aina sanotaan, että ne eivät voi osallistua tai niitä ei pyydetä mukaan osallistumaan. Innovaatio vaatii todella läheistä yhteistyötä kaikkien komission jäsenten välillä ja jokaisen alueella on pullonkauloja ja täytyy varmistaa se, että voi, tehdään kaikki mitä voidaan, jotta voidaan poistaa näitä pullonkauloja ja rakentaa siltoja. Minä tulen tekemään kaikkeni tämän eteen kollegoini kanssa. Kiitoksia. Rouva eh, Real Madrid. Muchas gracias, señor. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Rouva Gegen Quinn. Minä ryhmäni nimissä haluan toivottaa teidät tervetulleeksi ja kiitos tästä esityksestä. Se mitä sanoitte, olemme samaa mieltä, että tutkimus ja innovointi ovat kaksi avaintekijää, kun me haluamme parantaa kilpailukykyä ja sen takia on keskeistä tässä strategiassa, jota olemme suunnittelemassa päästäksemme pois kriisistä, mutta on muitakin aspekteja, jotka haluaisin ottaa esille. Te puhuitte niistä ohimennen, eli tiede, innovaatio, innovointi ovat keskeisiä tekijöitä, jotta voimme parantaa äh, eurooppalaisten kansalaistemme hyvinvointia ja elämänlaatua. Sehän on ollut aina meidän poliittisen työmme äh, viimeinen ja lopullinen tavoite. Miten komissio aikoo kannustaa, antaa uutta impulssia tälle tieteen ja innovoinnin sosiaaliselle puolelle, jotta se todella palvelisi, niin kuin te sanoitte, että se sunnuntaisi parempaa työllisyyttä, parempaa kansanterveyden, ter, kansanterveyttä, terveydenhuoltokoulutusta, jotta voidaan paremmin integroida ihmiset t, t, yhteiskuntaan, joilla on jonkun sortinen esimerkiksi vammaisuus. Miten tämä tutkimus voi palvella tätä, jotta me voimme rakentaa paremman yhteiskunnan? Ja sitten vastaus. Thank you. Well, in creating, um... Kiitoksia. Me luemme Euroopan tiedealueen. Se tehdään monestakin syystä. No ensinnäkin, että alun perin se alkoi 2000 Eurooppa 2000 vuonna 2000 se oli valtava ajatus, jolloin mietittiin, että pitää päästä eteenpäin. No mitä tuolla se tehdään? Yksi asia, mikä tapahtui Lissabonin sopimuksen ansiosta, kun irlantilaisia, minä tiedän kaikki Lissabonin sopimuksesta, no tämä artikla äh, Lissabonin sopimuksessa puhutaan Euroopan talousalueesta ja niin ikään art, sillä myös annetaan mahdollisuudet tämän alueen luomiseen ja tästä Euroopan talousalueesta ja, se, ja Euronestin kehittäminen siitä. Euronest, siinä oli puhu siitä, että keskityttiin tutkimuksen koordinointiin, koska niin paljon tutkimusta tehdään e- e- ympäri Eurooppaa. Se on erinomaista työtä, mutta sitten päivän päätteeksi tehdään eri alueilla eri, ja oli paljon päällekkäisyyttä. Annan yhden esimerkin e- turvalliset elintarvikkeet. Tässä Euronestissa havaitsimme, että komissio huomasi, että oli 72 eri tutkimushanketta oli meneillään samasta äh, salmonella-bakteerista. No tämä on todella päällekkäistä työtä, se ei ole koordinointia, eikä se toimi unionin tavalla, että saataisiin homma tehtyä, jota tarvitaan talou- talouselämää varten noin päivän päätteeksi. No mitä yksityinen sektori tekee? No Euroopan talousalueella meillä on esimerkiksi vuodesta 2003 on kehitetty Euroopan teknologiafoorumit, ne ovat teollisuusvetoisia, siinä on kysymys yksityissektorista, siinä puhutaan työpaikkojen luomisesta. 37 niistä on kehittää, selvittää markkina-alueita, myös aurinkovoimaa ja niin poispäin. Kaikki ovat aloja, joissa on mahdollisia työpaikkoja käsillä, jotka voivat saada meidän ulos tästä talouskriisistä ja kaikesta näistä eri aloista Euroopan teknologiafoorumeilla me olemme päättyneet siihen yhteiseen teknologia-aloitteeseen. Ja te tiedätte tämän valiokunnan jäsenenä, että me olemme, minulla on ilo ollut valmistautuessa tähän kuulemistilaisuuteen myös selvittää. Pyytäisin teitä, että Rova Madokan esittää lisäkysymyksen. Äh, siis, niin, Rova Kjögenkin, minä haluaisin tai kysyin, halusin kysyä, että tämähän on eurooppalaisen <clears throat> köyhyyden vastainen ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen vuosi, ja sen takia Espanja on ehdottanut toimenpiteitä, että voimme todella vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta tiedessä, tieteessä innovoinnissa. Minkälaisia aloitteita komissio aikoo käynnistää tällä saralla nimenomaan? Rouva Kiikan Queen, voitte vastata vielä. First of all, I should have... Ensinnäkin minun täytyisi tunnustaa se, että Espanjan puheenjohtajavaltiona on asettanut tämän yhdeksi prioriteetiksi koko tämän tutkimusalueen. Meillä on tutkimushankkeita, joissa tarkastellaan kaikkia niitä alueita, jotka liittyvät joko suoraan tai epäsuorasti köyhyyden ratkaisemiseen ja vähentämiseen, missä sitä sitten onkin, Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muualla mutta meidän täytyy keskittää tätä niille alueille, jotka eritoten kaipaavat ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi. Me voimme, minun uskoakseni, tehdä tämä vain, jos me toimimme poliittisella tavalla. On hyvin helppoa puhua teoriassa. Käytäntö on kuitenkin tähdellistä. Meidän täytyy olla proaktiivisia. Meidän täytyy olla mukana toimissa, Tämä ei pidä sisällään pelkästään minua, vaan hyvin monia muitakin komission jäseniä. Tässä tarvitaan koordinaatiota ja yhteistyötä. Se tulee olemaan erittäin tärkeää. Kiitoksia, kollega Leena Ek. Eh, tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni koskee kahta tutkimuspolitiikan puolta nimittäin yhteen, yksityisen sektorin yhteistyötä julkisen sektorin kanssa ja sitten julkista tutkimustyötä, joka on hyvin tärkeää. Vielä äskettäin tilanne oli sellainen, että 39 prosenttia osallisuuksista tutkimuksen kehitysohjelman oli yksityistä, ja nyt se on taantunut 25 prosenttiin. Tämä liittyy erityisesti byrokratiaan, jos, joka tukahduttaa eurooppalaisen tutkimuksen. Mitä te omalla taustallanne tarkastustuomioistusta eh, voitte tehdä, että tätä byrokratiaa saadaan vähennettyä? Toinen kysymys on nämä suuret kansantaudit. Eh, kantasolututkimus on hyvin tärkeä, siinä on paljon potentiaalia. Tämähän koskee eh, sitä, että voitaisiin kehittää tutkimuspolitiikkaa. Tärkeä osa tutkimuspolitiikan soveltamista on tutki- kantasolututkimus. Miten te suhtaudette näihin kompromisseihin Euroopassa tutki- Rova Kiikan Queen, olkaa hyvä. Well, first of all, the, the public and private research. Ensinnäkin äh, julkinen ja yksityinen tutkimus ja miten ihmiset saadaan mukaan. Olitte varsin oikeassa. Yksi niistä alueista, äh, kun puheenjohtaja Barroso antoi minulle tämän salkun, hän sanoi, että tätä täytyy katsoa erittäin huolellisesti. Ja kysymys oli yksinkertaistamisesta. No, no kun tulin, tulen tilintarkastustuomioistuimesta, niin tämän vuoksi herra Barroso ajatteli varmaan, että minä passaan tähän oikein hyvin. Tilintarkastustuomioistuimen oli se ensimmäinen toimielin, joka tunnusti antaessaan yhdestä tilintarkastusjärjestelmästä järjestelmästä kantansa, niin eri politiikan aloille täytyy olla erilaisia virhetasoja. Jos me haluamme yksinkertaistamisesta, niin on useita asioita, joita täytyy toteuttaa, mutta muistetaanpa, että on asioita, joita on tehty jo yksinkertaistamiseksi tämänhetkisen seitsemännen tutkimuksen ja innovaatiopuiteohjelman osalta tässä on vähennetty hakemusten käsittelyaikoja, meillä on takuurahasto. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan vähemmän tilintarkastus todistuksia silloin, kun kyse on hankkeesta, jonka kustannukset eivät ylitä tiettyä rajaa. Meillä on yksi aivan ainutlaatuinen rekisteröintiyksikkö, sen sijaan, että järjestelmällisesti samat tiedot toimitettaisiin aina uudestaan, nyt on ainutlaatuinen rekisteröintijärjestelmä ja siinä on mukana jo 15 000 ihmistä. Tilintarkastustuomioistuin on se tarkastellut toistakin asiaa, joka mielestäni on yksinkertaistamisen kannalta äärimmäisen tärkeä asia. Komission asiakirjan pohjalta on sanottu, että täytyy tarkastella siedettävää riskitasoa, eh, virhetasoa, mutta tätä, tällä ei tietenkään voi missään tapauksessa vaarantaa vakaata taloudellista hallintoa, mutta minun mielestäni tämä voidaan tehdä ilman, että se vaarannetaan Vähemmän sääntöjä tarkoittaa vähemmän virheitä. Meidän täytyy yksinkertaistaa sitä, mitä meillä on. Ja tämä yksinkertaistaminen ei tule pelkästään auttamaan siinä, mitä meillä nyt on, vaan se tulee auttamaan myös pk-yrityksiä pääsemään helpommin mukaan. Eh, no, Rova Eek, voi lisäkysymyksen. Sitten on mahdollisuus selvittää tämä. Herr ordförande, eh, jag ser det som ett löfte att arbeta kraft... No, kiitos puheenjohtaja. Näen tämän lupauksena teidän suustanne, että, että todellakin eh, ryhdytte eh, suhtautumaan tiukasti byrokratisoitumiseen, mutta pyytäisin vielä teitä vastaamaan toiseen kysymykseen. Mikä on teidän suhtautumisenne tähän, tähän, tähän tämänhetkiseen politiikkaan suhteessa suuriin kansantauteihin, niin kuin diabetes ja niin poispäin? There, is so many, there are so many. Meillä on tällä hetkellä niin paljon tutkimushankkeista ja yksi niistä liittyy neurologisesti ihmistä heikentäviin sairauksiin, Alzheimer on yksi niistä. Meidän täytyy mielestäni innovoida, saada parempia tuotteita, auttaa ihmisiä, jotka elävät pitempään, elämään terveellisemmin jos tämä voidaan toteuttaa, jos haluamme sen toteuttaa, me tarvitsemme enemmän tutkimusta ja meidän täytyy saada nämä tutkimustulokset yrityksille, jotka, val, yrityksille, jotka valmistavat näitä lääkkeitä niin, että ihmiset saavat tästä apua. Ja meillä on parempi yhdis, yhteiskunta niin, että sellaisissa sairauksissa kuin diabetes ja Alzheimer on toivoa, on tutkimusta, on parempia lääkkeitä, joilla voidaan auttaa ihmisiä. Ja meidän täytyy tässä vaikuttaa hallitusten politiikkaan kaikkialla jokaisessa jäsenvaltiossa. Kiitoksia sitten herra Bytikofer. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Keegan Queen, haluaisin toivottaa vihreiden nimissä teille tervetulleeksi tänne meille. Me suhtaudumme myötämielisesti erityisesti vihreän saaren ehdokkaisiin, mutta olin hieman hämmästynyt, kun näin, että teidän kirjallisessa vastauksessanne, jota te esititte meille, ja myös teidän esityksessänne ette maininnut tätä ihmiskeskeistä niin Onko teidän käsityksenne innovoinnista ja tutkimuspolitiikasta, sisältääkö se myös tämän konseptin? On, on kysymys siitä, ei ole pelkästään keskitytä tuotanto, tuotte, tuoteinnovointiin, siitä ei ole kysymys. Täytyy ymmärtää innovaatiopolitiikka sellaisena, että se sisältää myös sosiaalisen ja ympäristötavoitteet. Minkälaisia indikaattoreita voidaan sisällyttää poliis, politiikkaa, jotta voitaisiin arvioida sitä sosiaalista alvoa, jota meidän investoinneillemme saadaan aikaan innovaatiopolitiikkaan, ja miten voimme varmistaa, että, on tämä sosiaalinen, että innovaatiopolitiikalla on sosiaalinen uskottavuus. Rova Quinn. Well, of course, innovation... No tietysti innovaatiopolitiikka tulee käsittelemään kaikkia suuria yhteiskunnan haasteita, jättihaasteita, joita meillä kaikilla unionin jäseninä ja koko maailmalla on. Mitä näitä haasteita on? Yhden mainitsittekin, energiatehokkuus. Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin. Ei tarvitse kuin katsoa ikkunasta ulos ja näkee, mitä tapahtuu. Ilmastonmuutos on se alue, jolla Tutkimus on todella muuttanut ihmisten ajattelutapaa ja se on loistava esimerkki siitä, miten tutkimus voi vaikuttaa näin energiatehokkuutta saavutetaan tutkimuksen, innovaation ja järkevän sääntelyn kautta ja Euroopan unionin suunnitella tullaan tarkastelemaan uudelleen tänä vuonna. Elpymispaketti, jonka komissio hyväksyi 2009, loi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia nimenomaan näillä alueilla, joista puhuitte. Energiatehokkuut, rakennukset, tulevaisuuden tehtaat, vihreät autot, Nämä liittyvät kaikki siihen, miten me voimme elää planeetalla kestävällä tavalla ja käyttää, saada energiaa kestävällä tavalla uusiutuvista energialähteistä – ja olla mukana sellaisilla alueilla, jotka tulevat vaikuttamaan meidän tulevaisuuteemme ihmisinä ja voimme varmistaa paremman ja puhtaamman ympäristön planeetalle, ei pelkästään meille ja lapsillemme, vaan myös lapselle, lapsenlapsillemme tulevaisuudessa. Kiitoksia. vielä lisäkysymys, olkaa hyvä. Uh, the accessibility No, tämä tutkimustulosten saatavuus tässä yhteydessä. Tutkimuksen seitsemäs puitoilma sisälsi ajatuksen tietopankista. Aiotteko te jatkaa tämän äh, politiikan tukemista, joka on keskeisen tärkeä äh, tiedon vaihdon edistämiseksi, jota tarvitaan innovoinnissa? Of course I, su- I support. Totta kai minä tuen äh, tiedon jakamista, mutta jotta pystymme äh, saamaan tiedon saataville, joita tutkijat äh, toimittavat Euroopassa, on tiettyjä asioita, joita täytyy hoitaa. Ja ne sisältävät ei pelkästään minut, vaan siinä on mukana myös muita komissaareja. Esimerkiksi meidän täytyy selvittää äh, myös äh, tekijänoikeudet ja patentit, esimerkiksi ja kustannukset patentin saamiseksi EU-ssa, se on 20 kertaa kalliimpi kuin USAssa. Ja meidän täytyy puuttua tähän. Me olemme 30 vuodessa menneet pitkälti eteenpäin. On edelleenkin asioita, jotka ovat auki. Aion olla yhteistyössä Barnierin kanssa, sikäli kun molemmat hyväksytään parlamentissa ja ratifioidaan, aion olla yhteistyössä hänen kanssaan, jotta voitaisiin päästä siihen lopulliseen tavoitteeseen, jotta päästäisiin loppusuoralle eteenpäin niin, että, että että saadaan nämä patentit, kunta- patenttiesteet pois. Mutta näitä aloja on, joilla minun täytyy te- tehdä työtä omalla vastuualueellani, mutta myös koko komission piirissä kaikkien kollegojen kanssa, jotta voimme valmistaa, varmistaa sen, että saadaan tämä tieto, joka syntyy tutkimuksessa ja tieteessä, että me että me saamme tästä planeetasta paremman itsellemme ja lapsillemme. Se edellyttää tiedon jakamista ja meidän täytyy saada eurooppalaisille tutkijoille helpommaksi saada tiedonvaihto eteenpäin, jotta tutkimuksen tulokset eivät vaarannu. Seuraavaksi kollega Chichester. Giles, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Rouva komission ehdokas, te olette korostaneet puhuessanne yhteistyöstä parlamentin kanssa niin, olen iloinen näistä sanoista, mutta me odotamme, että teiltä tulee tämä aloite. Korostitte myös kokemustenne pohjalta tilintarkastustuomioistuinta ja sitä, miten se on puuttunut tutkijoiden hallinnollisen taakan pienentämiseen, ja tämä lähestymistapa on tervetullutta. Kysyn teiltä, oletteko te tutkimuskomissaari, jolla on loistava joku ajatus, niin kuin loistavia ajatuksia niin kuin joillakin edeltäjinä, vaan vai aiotteko te olla sellainen, joka käyttää olemassa olevia välineitä paremmin? Ja jos näin toimitte, niin aiotteko te pitää kiinni erinomaisuusperiaatteesta? Rouva Queen, olkaa hyvä. No ensinnäkin minä olen poliitikko enkä virkamies tai virkanainen. Vuorovaikutus, puhetta on riittänyt, nyt on aika toimia. Siksi ja puhun tutkimuksesta, en pelkästään sitä, vaan aion toimittaa tutkimustuloksia niillä aloilla, joissa niitä tarvitaan. Toinen on oikein. Minä aion saada tätä tutkimusta aikaan, aion käyttää, niin kuin aivan sanoit, oikein sanoitte, minä aion käyttää näitä välineitä, jotka ovat jo olemassa, jotta voitaisiin varmistaa se, että me saamme tuloksia alueille, jossa tarvitaan tutkimusta, että se hoitaa ongelmat. Ja ongelmia on riittävästi, jotka voidaan hoitaa, jos käytetään olemassa olevaa tutkimusta. Mutta kuten sanoin, minä kuka tahansa, kuka tahansa, joka tuntee minut täällä poliitikkona Irlannista, niin tietävät, että minä olen tekijä. Minä en ole mikään jees-nainen, minulla on vahvoja näkemyksiä, aion olla, olla tiukka asioiden eteenpäin viemisessä. Ja en tiedä, mitä te olette sinne mutta minä en ole virkamies, että tämä minä olen poliitikko, joka vastaa asioiden tekemisestä, joka haluaa toimintaa, joka haluaa tuloksia. Kiitos. Hyvä. Charles Chichester vielä kerran. Uh, well in... Kiitos puheenjohtaja. No, jatkan samasta aiheesta. Mikä on teidän kantanne joihinkin ha- suuriin hankkeisiin, joita meillä on? Ajatellaan tässä nyt vaikka ää, uh, ITER-fuusiota ja Galileoa Nämä ovat tärkeitä korkean teknologian hankkeita, joita tutkimusprojektista, tutkimusbudjetista tuetaan. Mitä olette niistä mieltä? Must. Mut, äh, kyllä tässä täytyy tukea isoja ja pieniä projekteja. Jos puhun jostakin, niin, niin ää, äh, äh, pelkään, että puheenjohtaja keskeyttää. No ITRE-projekti, joka on tämä ydinreaktoriprojekti, se on keskeinen elementti pitkän aikavälin strategiaa, joka unionilla on kestävän energiahuollon aikaansaamiseksi. Ei ole kysymys pelkästään unionista, tässä on kysymys kansainvälisestä projektista. Siinä on mukana unioni on isäntä, mutta meillä on muitakin kumppaneita ympäri maailmaa, jotka ovat yhtä lailla mukana ja meidän täytyy rohkaista niitä myös. Tämä on ainoa projekti, jossa on, voidaan sanoa, joka tähtää globaaliin haasteeseen puhtaan energian saralla tällä hetkellä. On tärkeää jatkaa sitä. Eihän sitä voida jatkaa kaikkiin mahdollisiin kustannuksiin se, mitä minun täytyy tehdä lähitulevaisuudessa, jos minut vahvistetaan, on se, että täytyy tarkastella kaikkia näkökohtia. Minun täytyy katsoa, mitä on tapahtunut. On kysymyksiä, joista te olette tietoisia valiokunnassa, joka liittyy kustannusarvioihin ja ylityksiin. Ei minulla kaikkia yksityiskohtia, koska en mä tätä raporttia vielä heti kun näen sen. Minä aion tutustua siihen. Me tarvitsemme tehokasta, tehokasta johtoa. <clears throat> Me tarvitsemme sen varmistamista, että se ainoa projekti, jota me kansainvälisten kumppaniemme kanssa teemme, että se toimii hyvin, ja se minun aikomukseni myös toimia näin. Kiitos. Kiitoksia, kollega Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, em nome do meu grupo. Kiitos ryhmäni nimissä. Toivotan teidät tervetulleeksi, hyvä arvoisa rouva komissaari ehdokas. Täällä on puhuttu paljon tutkimusmalleista, rahoitusmalleista, eri instrumenteista, mutta emme ole puhuneet ihmisistä oikeastaan yhtään. Tässä on puhuttu myös tutkijoiden huonosta tilanteesta. He elävät epävarmuuden tilassa ja tutkijoilla ei ole ehkä aina tavoitetta, mutta heillä on todella tavoitteet. He haluaisivat Euroopan kilpailukykyiseksi. Ai, mutta täältä puuttuu tutkijoita, jotka äh, haluavat tehdä työtä. Meillä on paljon yhteensovitettavaa eurooppalaisten ideoiden kanssa. Ja jos me haluamme saada tämän ohjelman myös tähän, me haluamme todella lopettaa näiden tutkijoiden epävarmuuden tilan, koska se todella koskettaa paljon eurooppalaisten tutkijoiden tilaa.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 sanoin alussa varmaan, että tutki, puhuin tutkijoiden vapaasta liikkuvuudesta. Jos me haluamme eurooppalaisen tutkimusalueen, joka todella palvelee tarkoitustaan, kuten me haluamme, niin silloin meidän täytyy luoda myös sellaiset olosuhteet, jotka rohkaisevat tutkijoita palaamaan järjestelmään, pysymään siinä, ja, niin että he pystyvät äh, helposti liikkumaan 27 jäsenvaltion välillä huole, ilman huolia äh, sosiaaliturvasta, eläkeoikeuksista, Turkista ja niin edelleen. Yksi seikka, josta olin kiinnostunut, on se, että Espanjan puheenjohtajavaltiona on itse asiassa päättänyt järjestää äm, yhteisen ministerineuvoston, jossa eivät ole mukana vain äh, tutkimus- ja energiaministerit, vaan myös työllisyysministerit. Ja tämä on erittäin hyvä idea. Meidän täytyy tehdä työtä yhdessä aivan samalla tavalla kuin minun täytyy tehdä työtä yhdessä kollegojeni kanssa. Näin varmistetaan se, että olosuhteet, jotka ovat nyt tutkijoita vastaan, kun he eivät voi liikkua vapaasti 27 jäsenvaltiossa, näitä muutetaan. Me tarvitsemme tässä tukea teiltä ja kollegoilta niin, että varmistetaan se, että tämä voi todella tapahtua. Matias, eine Nachfrage. Rova Matias, lisäkysymys. Kiitoksia tästä vastauksesta. Haluaisin vielä esittää toisen kysymyksen, joka on seuraavanlainen. Nyt yhä enemmän on suuntauksena eh, Eurooppa, kohti eurooppalaisia tutkimussuunnitelmia, tutkimusneuvostosta sanotaan meille paljon. Haluaisin kuulla komission jäseneltä, jäsenehdokkaalta, mitä te aiotte tehdä, jotta voitaisiin pienet valtiot ottaa paremmin mukaan eurooppalaisiin tutkimusjärjestelmiin. Ja voisitteko kertoa, mikä on pienten maiden rooli tutkimusjärjestelmässä, koska tällä hetkellä tämä tutkimusjärjestelmä on varsin epätasa-arvoinen. No niin, tämä on itse asiassa yksi asia, joka tuli esille useidenkin ihmisten toimesta, jotka ovat puhuneet äh, tästä valiokunnasta minun äh, kanssani silloin äh, kuulemisen alla. No jos tarkastellaan kaikkia 27 jäsenvaltiota, eroja löytyy eri jäsenvaltioiden kesken. Mitä me voimme tehdä tasapainon aikaansaamiseksi? No, on yksi asia, jota meidän pitää, ainakin pitäisi tehdä, on se, että kolmannen tason laito, tutkimuslaitokset, on sitten teknologia tai laitoksia tai tutkimuskeskuksia tai yliopistoja, meidän tarvitsee nykyaikaistaa ne pienemmissä maissa, jotka eivät näköjään pysty siihen omin nokkineensa. Mutta ei se ole pelkästään minun alani, jolla niin me tarvitsemme tätä tutkimuksen puiteohjelmassa, vaan meidän täytyy tehdä tämä myös siten, että mahdollistetaan rakennerahastoja joilla, ja niiden käyttö. No tietenkin tunnen parhaiten oman maani, että millä tavalla tätä teknologiaa voidaan kehittää. Nämä tutkimuksen puitaohjelmia täytyy käyttää, mutta täytyy myös se 86 miljardia, jota on käytössä rakennerahastoissa, että me voisimme tehdä tällä rahalla paljon hyödyllistä työtä kehittämällä ei pelkästään infrastruktuuria, vaan myös kapasiteettia, resursseja. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Sabila. Rova κυρία Rouva Kekankin, Toivotan teidät tervetulleeksi tänne ja toivotan teille paljon menestystä teidän nimityksenne suhteen. Kysymykseni on, tai se liittyy edustaja Chichesterin kysymykseen ydinvoimasta, rauha, ydinenergian käyttö, energi, rauhanomaisiin käyttöön, ja sitä täytyy tulla valvoa, että sitä, ei, että sitä ei käytetä muuhun kuin rauhanomaisen käyttöön. Se täytyisi olla kansainvälisen huomion ja EUn huomion keskiössä, mutta jo 10-15 viimeisen vuoden aikana on ollut todellista vajetta. Meillä ei ole riittävästi henkilöstöä. Se on loistanut poissaolollaan ydinenergiakysymyksissä. Yliopistot sulkevat ydintutkimuskeskuksia. Meillä on liian vähän tutkimustyötä ydinenergiasta, sen käytöstä. Se on huolestuttavaa. Mitä te aiotte tehdä tämän suhteen, jos te uutena komissaarina voisitte mahdollisesti kannustaa yliopistollista tutkimusta? miten te voitte rohkaista koululaitosten toimintaa, jotka ovat erikoistuneet tähän ydinenergiatutkimukseen. Thank you, Mrs. kiitos, kiitos Ruva Savala ja anteeksi tästä, miten äänsin teidän nimenne. No ydinvoiman osalta mitään ö, yhtä ratkaisua ei ole. Toivoisin, että olisi, että joka ratkaisisi energia- ja ilmasto-ongelmat tässä globaalissa maailmassa. EUn tutkimus on mukana ydinenergiassa. Esimerkiksi jos tarkastellaan seitsemättä Euratom-ohjelmaa, Euratom on mukana se, e, molemmissa ydintutkimuksen e, osalta, siis fissiossa ja fuusiossa, niin kuin tiedämme, että fuusio on kuitenkin Fuusio tutkimus on suurin osa tätä ITERissä, mutta ydinenergia on kuitenkin valinnan teknologia monissa jäsenvaltioissa. Se on hiilitöntä teknologiaa ja se pitäisi, sitä pitäisi säilyttää. Tutkimusta täytyisi jatkaa ja kehittää yhtenä optiona niille jäsenvaltioille, jotka haluavat sitä. Ja tämä on hyvin tärkeää ja on tärkeää minulle sanoa tämä ääneen, sen niin kuin tulee sellaista jäsenmaasta, mistä tulee. Lissabonin sopimus tekee selväksi, että energiamiksejä, energiamiksit ovat jäsenvaltioiden omia asioita, ja komissiossa me emme saa olla mukana tai puuttumassa äh, peliin sillä tavalla, että me sanoisimme yksittäisille jäsenvaltioille, mitä miksiä, mitä energiakonseptia ne käyttää, mitä polttoaineita. Se ei ole meidän toimivaltaamme eikä meidän roolimmekaan. Mutta mitä tuollaista ydinenergiaa, se on valittava. Se on teknologia, joka voidaan valita. Ja ja jos te vahvistatte minut, minä pyrin siihen, että, että tutkimusta jatketaan ja kehitetään yhtenä optiona näille maille, jotka haluavat pitää tästä vaihtoehdosta kiinni. Kiitos. Kiitos. Ja sitten, haluatko sitten lisäkysymyksen? Olkaa hyvä. No more questions. Thanks. Ei kysymyksiä enää. Kiitoksia. Sitten seuraava herra Sosa Wagner. Señora, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, en segundo Kiitoksia. Kiitoksia paljon Rova. Minä haluan ensiksi toivottaa Rova Kökänkin tämän ehdokkaan tänne tervetulleeksi, että hän on halukas ottamaan tämän erittäin tärkeän tehtävän hoitaakseen EU-ssa. Rova, minä haluaisin kysyä teiltä, aiotteko te seuraavan eurooppalaisen tutkimusohjelman puitteissa korottaa, lisätä taloudellisia varoja, jotta mm, tutkimus tutkimuksen taso ja tutkimuksen piirret eivät olisi välttämättä sidoksissa taloudelliseen tuottavuuteen tai yritysmaailmaan. Eli tutkimus voisi todella olla luokiteltavissa jotenkin e, ei-tuottavaksi tutkimukseksi. Tässä täytyy ottaa huomioon, että joskus tuottamaton on joskus kaikista tärkeintä, mitä voidaan tehdä. Minä olen usein pohtinut itsekseni ja kun olen analysoinut tutkimuksia, joita ollaan tekemässä minä olen lukenut eli Merci Kantin teoksia siitä, miten voitaisiin rahoittaa EUn tutkimuksia muun muassa. Herzlichen Dank, Frau. Kiitoksia, Rua Kirjun To be, uh, Mr. Sosa Wagner of the view that... Herra Sosa, minä olen yleensä sitä mieltä, että mikä tahansa on tutkimusaiheena, se voi olla arvokasta, sitä voidaan aina käyttää ja teollisuus, hallitus ja erilaiset kumppanit ovat tässä päättävässä asemassa, millä tavalla tutkimusta käytetään. Me tuemme puiteohjelmaa. Sehän on suurin julkisesti rahoitettu tutkimusohjelma koko maailmassa ja sen sisällä on paljon paljon erilaista tutkimusta, jota tuetaan kaikissa jäsenvaltioissa, 27 jäsenvaltioissa kuten tiedätte. Me lähikuukausina tulemme tekemään tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman väliaikatarkastelun. Siinä tullaan tarkastelemaan kaikkia seitsemännen puiteohjelman aspekteja, tutkimusaspekteja. Siinä nähdään, missä on ongelmia, missä on vaikeuksia, millä tahansa alalla, missä täytyy hieman kannustaa enemmän. Onko sellaisia alueita, joissa tarvitaan tasapainottamista? Minä tulen hyvin huolellisesti tutkimaan tämän välitarkastelun tuloksia, että täytyykö välittömästi tehdä tähän seitsemänteen puiteohjelmaan muutoksia. Mutta samalla katsotaan myös tulevaa puiteohjelmaa, mitä täytyy muuttaa, siistiä, innokkaammin kannustaa verrattuna tähän päivään. Joten voitte olla varmoja siitä, että mitään tutkimusta ei ole unohdettu eikä tulla unohtamaan. Ja me tarvitsemme tätä väliaikatarkastelua nyt eh, niin, että voidaan eh, muuttaa ja korjata sitä, mikä tarvitsee muutosta ja korjausta. Onko kollegalla lisäkysymys? No ei pregunta, señor. Ei ole enempää kysyttävää. Kiitos paljon. Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Kollega Oliin. Kiitos eh, puheenjohtaja. Onneksi olkoon eh, rouva, teidän olette hyvin dynaaminen ja energinen. Teillä tulee olemaan 9 miljardin budjetti. Eihän se nyt ole kovin paljon rahaa kaikkia niitä haasteita ajatellen, joihin te tulette törmäämään, mutta miten te aiotte hahmotella tulevat neuvottelut budjettikysymyksissä 2013, koska itse asiassahan tämän päivän tutkimustyötä tehdään paljon jäsenvaltioissa ja EU:ssa, mutta oletteko te sitä mieltä, että nyt olisi korkea aika yhteisöllistää tutkimuspolitiikka rahoituksen suhteen? Oletteko te valmis? Tehän olette olleet ministerinä ja tunnette kansallisen egoismin problematiikan, kuinka halutaan olla itsekkäitä, mitä, mitä halutaan kun laaditaan tutkimusbudjetti, eikö se pitäisi olla enemmän yhteisön tasolla, kun me ajattelemme meidän kaikkien haasteita ja tavoitteita? Thanks, Frau Quinn. Kiitoksia, Sterva Kiikon Quinn. Totta kai uskon, että se on tärkeää. Yksi asia, jonka olen oppinut valmistautuessani kuulemistilin, että meillä on tämä monialaistamistutkimus päällä. Tämä monialaistamis, elementistä käytämme, menetämme mahdollisuutemme, ja silloin, silloin me emme pärjää kilpailussa. Siksi meidän täytyy Euroopan tutkimusalueella varmistaa se, että me koordinoimme. En oikein pidä siitä, että lähdetään varoittelemaan maita, että silloin täytyy tehdä tämä ja tämä on ainoa tapa tehdä näin. Minusta parempi on koordinoida. Ja äh, luomalla tämä Euroopan talo, tiedealue, niin siinä on valtava mahdollisuus meille, että äh, saataisiin tällainen koordinaatio toimimaan niin, että ei tulisi päällekkäistä työtä ja ja on tärkeää keskusteluissa, kun puhutaan rahasta, niin olitte, olette koko myystä äh, talousarvion valtavaliokunnasta. Minä tiedän, että, että tämä, voidaan tietenkään puhua rahasta. Silloin kun te puhutte, niin silloin te olette omin nokkinen liikkeelle näin komissaarina tai ministerinä ja myös Euroopan parlamentin jäsenenä joskus on näin. Mutta nämä keskustelut ovat aika tiukkoja ja varmasti ne ovat vaikeita, haasteellisia – olen avoin haasteille. Olen tehnyt sitä hallituksessa ja on uskon, että tietyllä tavalla, jos vahvistatte minut komissaariksi, niin samalla tavalla komissio, komissio on kollegio ja täytyy kamppailla oman salkun puolesta. Tietenkin päivän päätteeksi äh, kakku on valmis, niin kuin komissio on koko tasolla, ja enemmistö päättää, päättää sen kokoonpanon, mutta äh, taistelen sen puolesta, että varmistamme oman osuutemme sitä kakusta. Kollega Odi. Äh, niin Miten te suhtaudutte neuvotteluun neuvoston kanssa? Tuletteko tukemaan parlamenttia? Ketkä ovat teidän liittolaisenne, jos puhutaan rahoituksesta ja sen valvonnasta? Rouva komissaari ehdokas, mikä, oletteko te valmis muiden kollegoinne kanssa saattamaan päätöksen tämän valvonnan, varojen valvonnan, tutkimusvaro, tutkimusvarojen, koska tutkijat ovat raivoissaan ja uupuneita. Tämä on hyvin monimutkaista, mutta kun ajatellaan sääntöjen soveltamista Euroopan komissiossa, joka tekee aina uusia laskelmia, jotka eivät ole normien mukaisia ja he pyytävät korvauksia usein jäsenvaltioista. Aiotteko te puolustaa tätä? I know that for individual researchers and... Tiedän, että yksittäisille tutkijoille ja yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, jotka haluavat mukaan puiteohjelman kautta tutkimustoimiin, ne ovat viime viikoina kertoneet minulle, että ne ovat todella raivoissaan kun näkevät näitä rajoittavia rahoitusesteitä, joita on asetettu Eräs tärkeä seikka, joka täytyy tuoda esille, on, on se, että minä en aio tehdä mitään, eikä komission pitäisi tehdä mitään, millä vaarannetaan vakaa taloudellinen hallinto. Me puhumme veronmaksajien varoista ja meidän täytyy varmistaa, että ne käytetään säännönmukaisella ja oikeudellisella tavalla. Kenties tämä jo toin toisellakin tavalla esille. Meillä on paljon alueita, joilla voidaan yksinkertaista asioita yksittäinen tilintarkastusstrategia, johon tilintarkastustuomioistuinkin jo vastasi, että kenties eri aloilla voi olla erilaisia virhetasoja. Myös se, että komissio tuo, tuottaa tämän siedettävän virhetason asiakirjan ja tarkastellaan, millä tavalla tätä voidaan hoitaa. Tekin voitte olla suurena apuna, koska te olette kahdessa valiokunnassa, jotka ovat mukana tässä ITRessä ja talousarvion valvontavaliokunnassa ja yhdessä, no tässähän on vielä muitakin toimijoita, neuvosto, eh, tilintarkastustuomioistuin, nämä kaksi valiokuntaa ja komissio. Meidän täytyy tehdä yhdessä työtä ja vakuuttaa ihmiset siitä, että tämä on oikea tapa edetä ja että täytyy tarkastella tätä siedettävän virhetason käsitettä ja panna täytäntöön asianmukaista politiikkaa. Tässä ei ole eh, sellaista juttua, jossa yksi koko sopii kaikille. Trautmann. Kiitoksia sitten kollega Trautman. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Rova Kegankin, te sanoitte, että oli hyvin poliittinen nainen. Me kuulimme tämän viestin. Esitän teille hyvin poliittisen kysymyksen. Me olemme todenneet, että nykytilanteessa emme ole saavuttaneet Lissabonin tavoitteita ja meidän tutkijamme ovat hyvin epävakassa tilanteessa massiivisesti. Me haluaisimme sosiaalisesti arvottaa uudestaan heidän asemansa. Tässä taloudellisessa tilanteessa me ei mitä todellakaan ruveta seuraamaan markkinatalouden rytmejä. Mm, ymmärrättekö te tämän riskin? Miten te aiotte valvoa, jotta voidaan säilyttää tämä pilari EU-ssa, e-, joka on seitsemäs puiteohjelma, Jotkut jäsenvaltiot ovat yhä avoimemmin sanoneet, että he haluavat mieluummin tehdä a la carte tyyppistä yhteistyötä Ljubljanan prosessin mukaisesti. Oletteko te valmis saamaan yliopistotutkijat liikkeelle? Ehkäpä silloin tulee jonkunlaista yhteentörmäystä joidenkin ministereiden kanssa. Frau Kegenquin. Rouva Kegenquin. I think it's going to be... Luulen, että tulee olevan erittäin äärimmäisen tärkeää, että saadaan tutkijat liikkeelle – ja ehkäpä joskus sitten, niin kuin sanoitte viimeisessä kommentissa, että syntyy konflikteja jäsenvaltioiden kesken. Ehkäpä joskus sitä tarvitaan. Minusta se ei olisi varmaa, että näin ei olisi, mutta, mutta omasta, äh, omasta alueestaan täytyy kamppailla silloin, jos komissio kun menee neuvoston pakeille. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä komission ehdotuksia, toiset eivät. Ja tämän täytyy, kanssa täytyy elää. Mutta meidän täytyy auttaa ja avustaa tutkijoita niin, että voimme päästä tavoitteisiin, jotka on asetettu tutkimukselle tutkimuksen puitoilmassa. Me voimme tehdä sen eri alueilla, on se sitten yksinkertaistamista tai sitten valvontaista, puhuin Oudin kanssa, tai että varmistetaan se, että elvytyssuunnitelma, elvytysohjelma toimii ja kehittyy, että me vastaamme yksityisen sektorin mukaan tuloon ja äh, yhteen, julkisen sektorin rahoja, että saamme parasta tutkimusta käyttöön, jota on olemassa, että me sovellamme sitä tutkimusta. Otetaan perustutkimus ja sitten sovellamme sitä työpaikkojen aikaansaamiseksi, jonka voidaan tehdä innovoinnin voimin. Uskon, että, että näiden yhdistäminen, josta minä vastaisin komissiossa ja yhteisössä, koko, uskon, että on monia alueita tämän sisällä, tutkijoiden liikkuvuus ja tuen saaminen, yhteistyö ja koordinointi niin, että kaikki se työtä tehdään kaikissa jäsenvaltioissa. Jo tällä tavalla voisimme päästä sellaiseen talous, tietopohjaiseen talouteen, joka voi toimittaa tuloksia tulevaisuutta varten, jolloin saadaan parempi yhteiskunta meille kaikille, joka myös tuo työpaikkoja, joita me kipeästi tarvitsemme, jotta pääsisimme pois tästä talouskriisistä, jossa tällä hetkellä olemme. Robert Trautman, vieläkö? Niin, koska kun on kyse tutkijoista, haluaisin kysyä teiltä, mitkä ovat teidän tavoitteenne. Täsmällisemmin sanoin, voitteko te niitä sanoa määrällisesti, mikä tulee olemaan naisten lukumäärä tutkijoiden joukossa? Well, this is a, an issue. No, naiset tieteessä on asia, joka liittyy naisiin kaikissa yhteiskunnan kaikilla yhteiskunnan alueilla. Jos tarkastellaan tässä nyt naisten asemaa tieteessä alussa, heitä ei ollut paljon mukana. Sitten kenties heillä on perhe, perhesyistä heidän täytyy hetkeksi pidättyä tutkimusalalta ja heidän näyttää olevan erittäin vaikea päästä takaisin työpaikalle, joten minä haluan rohkaista naisia enemmän mukaan, mukaan ja loppujen lopuksi omassa jäsenvaltiossa, niin meillä on nuorten tieteentekijöiden näyttelyn avaus. Meidän täytyy aloittaa asiat koulutustasolta, koulutasolta. Meidän täytyy saada naiset kiinnostuneiksi tieteestä. Sieltä löytyy työpaikkoja. Meidän täytyy luoda hyvät työ- ja elinolosuhteet. Ja mielestäni meidän täytyy myös puhua niille elinkeinoelämän aloille, joissa tut- naistutkijat ovat menestyksekkästi pysyneet tutkimusalalla ja olleet menestyksekkäitä. Ja tällä tavalla muut alat voivat oppia tästä. Alat, jotka eivät ole olleet niin menestyksekkäitä. Minulle tämä on tärkeää. Itsekin olen ollut tavallaan pioneeri naisten asioissa. Minä en halua kiintiöitä, mutta haluan tavoitteita, koska jos tavoitteita asetetaan, niin sitten niitä voi todellakin yrittää saavuttaa ja voi myös valvoa sitä, onko niitä saavutettu vai ei. Sitten edustaja Niebler. Kiitoksia puheenjohtaja <clears throat> Rova Kiikan vielä kernaasti. No täällä toisella puolella, haloo. Täällä, täällä. Rova Queen Quinn vielä palaisin hallinnon yksinkertaistamiseen. Haluaisin todeta teille, että olitte viime, viime vuodet Euroopan tilintarkastustoimistuimessa. Teidän päätehtävänne oli muiden toimijoiden valvonta, mutta tänä päivänä te ette hae budjettikomissaariksi, vaan haluatte tutkimuskomissaariksi. Nyt olen kymmenen vuotta ollut tässä valiokunnassa ja kymmenen vuotta olen ollut tekemisissä tutkijayhteisön ihmisten kanssa. Olin kuullut kymmenen vuotta saman tarinan, että vaikeinta tutkimuksessa Euroopassa on byrokraattinen, tutkimusohjelmien byrokraattinen käsittely. Kysyn teiltä, miten te voitte kuitenkin olette olleet pitkään tilintarkastajia. Miten te voitte vakuuttaa meidät siitä, että tutkimuspolitiikkaa ei, että se ei tukeudu valvontaan, vaan luottamukseen? tehän olette jo vastanneet, mitä, minkä tyyppistä hallinnon yksinkertaistamista ollaan tehty. Se on hyvä asia, mutta te, mitä uusia ajatuksia teillä on? Mikä on teidän konseptinne ja millä tavalla aiotte toimia omana virkakautenanne? Rova Keikan Quinn. Thank you, Mrs. Niebler. Kiitokset, Rova Niebler yksinkertaistaminen, kuten sanoin, ja varmasti jo kommentoikin hieman tätä. Tilintarkastustuomioistuin itse asiassa, jos tarkastellaan sen vastausta niin e, yksinkertaistettuun tilintarkastukseen, niin ensimmäistä kertaa he julkisesti puhuivat eri politiikan alan eri virhetasoista yhteisen talousarviossa. Me tarkastelemme myös siedettävää e, virhetasoa ja tästä tehty asiakirja Tämän alan komission jäsenä varmasti hyvin pian tulen antamaan tiedonannon tämän alan yksinkertaistamisesta. Tämä institutionaalinen keskustelu siedettävästä virhetasosta on alkanut ja se tulee olemaan äärimmäisen tärkeää ja se tulee saamaan tukea. Ja se on tärkeää sen vuoksi, mitä me haluamme tässä tehdä, niin minä, te kuin talousarvion valvontavaliokuntakin. Yksinkertaistamisen alalla on tehty jo paljon asioita, niin kuin jo mainitsin, mutta on myös lisäasioita, joita täytyy tehdä. Ja ne tulevat silloin etualalle, kun meillä on tämä tutkimuksen seitsemän puiteohjelman väliaikatarkastelu tehty. Se osoittaa, millä alalla täytyy yksinkertaistamista vielä jatkaa. Minä aina uskon yksinkertaiseen ajattelutapaan. Jos meillä on vähemmän sääntöjä, meillä on vähemmän virheitä. Pitäisikö meidän osoittaa luottamusta? Kyllä. Pitäisikö olla kiinteitä maksuja? No tätä täytyy tarkastella. Tätä tullaan tarkastelemaan tutkimuksen seitsemän ohjelman väliaikatarkastelussa. Me olemme mielestäni oikealla tiellä. Me voimme kaikki tehdä yhteistyötä ja minä ehdottomasti tarvitsen teidän tukeanne, jotta me voimme tässä toimielinten välisessä keskustelussa tämän tehdä, jotta keskustelu keskustelussa, jota käydään myös tästä yksinkertaistamisesta. Kollega Niivilä, kiitoksia. Kiitos tästä vastauksesta. Oli ilahduttava vastaus. Ymmärsin teidät oikein. Te sanotte, että, että pienempiä tutkimushankkeita eh, te haluatte tukea, mutta ehkäpä myös yksinkertaisempia sääntöjä voitaisiin soveltaa kuin suurissa mutkikkaimmissa projekteissa, jotka vaativat ehkä enemmän valvontaa. Lisäkysymys vielä teollisuuden mukanaolosta viime vuosina myös teollisuuden mukanaoloa on, on taantunut tutkimuksen, tutkimushankkeista. Onko teillä nyt jonkinlaisia ajatuksia, miten voitaisiin teollisuus enemmän mukaan näihin tutkimushankkeisiin? Kiitoksia. Ehdokas, olkaa hyvä. Well, it's very important to on erittäin tärkeää motivoida elinkeinoelämää. Oli kysymys pk-yrityksestä tai suuresta yrityksestä, joka tarkastelee globaaleja ongelmia. Oli kysymys sitten yhteistä teknologia-aloitteista, jotka ovat erittäin hyvin toimineet. Meillä on niitä viisi. Meillä on yksi, joka liittyy lääkkeisiin. Siinä tutkitaan innovatiivisia lääkkeitä. Se on erittäin tärkeä ja tähdellinen. Meillä on puhdas taivas aloite, josta myös ollaan erittäin kiinnostuneita. Siinä tarkastellaan uuden sukupolven lentokoneita. Ja meillä on yksi, joka liittyy polttoaineisiin ja autoihin. Meillä on näitä aloitteita, jotka on luotu sillä tavalla, että elinkeinoelämä oli kysymys suurista yrityksistä tai pk-yrityksistä, ne saadaan mukaan tutkimuksen puiteohjelmaan. Ne tulevat mukaan ohjelmaan ja käyttävät tutkimusta. Tietysti monet yritykset tänä päivänä ulkoistavat tutkimustarpeensa. Ne etsivät tutkijat muualta, ne eivät teistä enää yrityksen sisällä. Ja meidän pitää rohkaista tässä, kun ajatellaan näitä vaikeita taloudellisia aikoja. Kenties voimme oppia Suomesta sen menneisyydestä, jossa päätettiin, että investointi tutkimukseen ja innovaatioon oli oikea tapa edetä, jos haluttiin vastata tuon aikaisen kriisiin. Tämä on nyt se aika, jolloin meidän täytyy rohkaista jäsenvaltioita toimimaan tällä tavalla, tarkastelemaan tietoyhteiskuntaa, osaamista, investointeja tulevaisuuteen ja etsimään tutkimuksia, joita voidaan käyttää innovatiivisesti niin, että niistä loppujen lopuksi syntyy työpaikkoja. Kolega Gierek on pitänyt puheenvuoroa. Aplikacja badań uniwersyteckich do gospodarki zależy w dużym stopniu od tego. Tehokas äh, yliopistotutkimuksen soveltaminen on riippuvainen pitkälti siitä, että pystymme ratkaisemaan tekijänoikeuskysymykset, joka sisältää myös nämä korkeat kustannukset, joilla suojataan äh, tekijänoikeuksia. Kustannukset ovat suuria. Korkeita myös patenttien osalta meillä on ollut paljon Meillä on pitkät suoja-ajat ja asiat, meillä on myös ohjelmistot ovat osa tätä kokonaisuutta, kuten myös GMO ja lääkeainetuotteet. Kysymykseni, mikä on teidän poliittinen visionne, mikä johtaisi siihen, saataisiin nämä ongelmat ratkottua erityisesti EU-patentin e osalta. Kiitos. Danke. Kiitoksia, Rova kiyun When I spoke earlier, I identified... Kun aikaisemmin puhuin, niin toin esille patenttikysymyksen hyvin vakavana pullonkaulana, johon täytyy nyt löytää, vastaus. löytää vastaus. Me olemme päässeet pitkälle 30 vuodessa, mutta vielä on matkaa jäljellä ja tämä ei ole pelkästään minun käsissäni. Patentti on asia, joka kuuluu kollegalleni niin herra Barnierille ja minä annan sitoumukseni parlamentille siitä, että teen läheistä yhteistyötä komission sen Barnierin kanssa, jos meidät molemmat hyväksytään komission, varmistaakseni, että se lopullinen tärkeä askel tehdään tällä alalla. Patenttikysymys on äärimmäisen tärkeä ja merkittävä tutkijoille. Patenttikustannukset ovat 20-kertaiset Euroopassa verrattuna Yhdysvaltoihin ja vielä pahempaakin on patentin öö, ylläpitäminen myöhemmin on jopa 50-60 kertaa kalliimpaa Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, joten meidän täytyy löytää keino katkaista tämä pullonkaula ja löytää tukea ja suojaa Euroopan tutkijoille, koska he tarvitsevat sitä. Ja voitte olla varmoja siitä, että minä tulen tekemään hyvin läheistä yhteistyötä komission ja sen Barnierin kanssa niin, että varmistetaan, että komissio voi ottaa viimeiset ratkaisevat askeleet tällä alalla. Micro. Herra Gierek, lisäkysymys. Mikrofoni, olkaa hyvä. E, e, Ymmärsin, että tämä on hyvin vaikea asia, mutta uskon myös, että tarvitsette rohkaisua ja rohkeutta, jotta voitte vakuuttaa kolleganne, että tähän asiaan täytyy puuttua, koska tämä on vaikea ongelma. Toivon, että aikaisempi kokemukseni poliitikkona Irlannissa osoittaa ja todistaa, että minulla on aika lailla rohkeutta, melkoistakin rohkeutta silloin tällöin. Niin kuin sanon, että minä en ole mikään kyllä täti, vaan olen tekijä, haluan toimintaa. Tiedän, että täytyy puhua, mutta rajansa kaikella puhumisella. Meillä olemme tehneet paljon patentin, patenttien suhteen, mutta meidän täytyy ottaa se viimeinen aimo askel. Ja tästä olen puhunut myös. Olen tulee olemaan tiiviissä yhteistyössä vielä Barnierin kanssa, jos hänetkin vahvistetaan, että tämä viimeinen pullonkaula ja este saataisiin pois hyvän tutkimustyön edestä Euroopassa. meidän täytyy sitten lopultakin päästä siihen, että me saamme eurooppalaisen patentin, joka, johon ihmisillä on varaa, joka ei haittaa eurooppalaisia tutkijoita, erityisesti suhteessa Yhdysvaltoihin. Kiitos. Kollega Kavajo. Herra puheenjohtaja, komission jäsen ehdokas, te mainitsitte, että Euroopan tulevaisuuden kannalta Euroopan tutkimusalue on tähdellinen. Millä tavalla komissio aikoo edistää tämän alueen rakentamista eritoten mitä tulee siihen, että tässä on niin yhteisö kuin jäsenvaltioelementtejä Meillä te mainitsitte eri välineet, samoin kuin artiklan 69. Millä tavalla voidaan kehittää tulevaisuudessa näitä välineitä ja aiotteko te luoda uusia välineitä alueen edistämiseksi? Mikä on teidän mielestäni Euroopan tutkimusneuvoston panos Euroopan tutkimusalueen rakentamiselle? No, tutkimusneuvosto turvaa sen osaamisen ja siihen tarvitaan tukea ja siihen minun tukenikin kohdistuu. Mitä taas tulee aloitteisiin, joilla saadaan tutkimusalua päätä, finalisoitua, eh, tämä on ollut esillä aikaisemminkin, minusta välineet, joita millä on. Me tarvitsemme enemmän aloitteita kuin mitä meillä on nyt. Me tarvitsemme enemmän välineitä. 169 artikla, joka bonusprojekti, jossa haetaan Balti- Itämeren alueen tutkijoita. Meillä on HIV, tuberkuloosisektorin tutkimus. Siinäkin on 169 artikla takana. Tämä on julkinen puoli. Sitten yksityisellä puolella me tarvitse, meidän täytyy myös liikkua samaan suuntaan, jos näin voidaan sanoa. Meillä on yhteisiä teknologia-aloitteita, mainitsin muutamia jo aikaisemmin, ne ovat hyvin tärkeitä. Ne antavat tavallaan niin kuin tutkimuksen johtajuutta alueilla, jossa puhutaan globaaleista muutoksista, jotka koskevat meitä kaikkia eurooppalaisina ja koko maailmaa. Me sitten puhutaan markkinoista, johtavista markkinoita, tuotteita, joita ei ole vielä kehitetty. Me puhumme täällä myös esimerkiksi suojavaatteista, esimerkiksi kalastajille tai palomiehille tai mikä tahansa. Tässäkin puhutaan johtavista markkina-alueista, mitattavaa energiaa ja niin poispäin. Kaikki nämä välineitä, jo, ne ovat tulleet Euroopan teknologiafoorumeilta yhteisistä aloitteista näille johtaville markkinoille. Meidän täytyy muistaa myös EUn johtajat äh, neuvostossa. He päättivät äh, Euroopan elvytysohjelmasta. Ja tässä Euroopan elvytysohjelmassa on kolme äh, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta. Tulevaisuuden tehdas, ja energiatehokas rakennus ja, ja sitten vihreät autot. Nämä ovat niitä alueita, joilla minusta voimme rakentaa tätä eurooppalaista tutkimusalueetta niin, että yrittäisimme vähentää päällekkäistä työtä, joka tarkoittaa tietenkin menetysten menneitä mahdollisuuksia eurooppalaisen Jos me näin teemme, niin me voimme esittää sellaista tutkimuspolitiikkaa, joka tuo, tuo työpaikkoja päivän päätteeksi. Ja tästähän innovaatiossa on kysymys rouva kollega Kavalio. Kiitoksia. Minä haluaisin vielä korostaa Euroopan tutkimusneuvoston roolia tämän tutkimusalueen rakentamisessa ja millä tavalla komissio aikoo tehdä tästä neuvostosta yleiseurooppalaisen elimen, jossa on niin kansallisia kuin alueellisiakin alueellista rahoitusta. Millä tavalla näette myös Euroopan teknologiainstituution yliopistojen tarpeellisen ja tutkimuskeskusten tarpeellisen muutoksen katalysaattorina? Sanoin, että on kysymys siitä, että saadaan osaa, osaamista näille, tähän Euroopan tutkimussektorille ja ERCssä meillä on, meillä on kaksi Nobelin äh, voittajaa. Me haluamme rohkaista lisää tutkimusta tutkijoita, me haluamme äh, kannustaa osaamista, me haluamme lisää Nobelin palkinnon saajia. Oli äh, riippumaton tutkimus, joka ERC teki rakenteista ja mekanismeista viime vuonna, ja siinä sanotaan, ja tämä on pitkälti samaa kuin mitä Rova Carvalho tässä esitti, nimittäin meidän täytyy tarkastella, vaikkakin nämä ovat hyviä äh, hankkeita, meidän täytyy varmistaa, että tämä ERC on käytössä myös tulevaisuudessa. On toimia, on ja joihin täytyy ryhtyä. Sen hallinnoinnin parantamista ja operatiivisen käytön parantamiseksi meidän täytyy myös kohentaa yhtä lailla myös tavallaan niitä säädöksiä, jotka luovat ehdot ja edellytykset sen toiminnalle. On hyvin tärkeää, että, että kaikki on, siinä on kysymys osaamisesta, äh, tulosten saamisesta ja sen varmistamisesta, että saamme kaikki ne säädökset ja muut tukipalvelut, joita ERC tarvitsee tuloksen aikaansaamiseksi. Ja voitte olla varma siitä, että minä tuen ehdottomasti ERCtä tässä työssä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kollega Marian. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Rouva Kigan. Tulen Itä-Euroopan maasta ja minulla on nyt kysymys tutkimukseen liittyen. Tiedämme, että tutkijat ja tiedemiehet Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa kohtavat edelleen korkeampia rahoitusesteitä. Esimerkiksi seitsemännessä puiteohjelmassa ja heillä on vaikeuksia tehdä yhteistyötä eurooppalaisella tasolla. Mitä te aiotte tehdä, jotta voidaan täysin hyödyntää aivokapasiteettia kaikkialla Euroopassa ja voidaan rohkaista kiemaiden tutkijoita ja tiedemiehiä osallistumaan eurooppalaisiin hankkeisiin ja olemaan mukana laajennetulla Euroopan tutkimusalueella. Thank you. Thank you, Mrs. Valian, for the question. Kiitoksia Valian tästä kysymyksestä. Minä olen taipuvainen tarkastelemaan Euroopan tutkimusaluetta – osana 27 jäsenvaltion kokonaisuutta, vaikka hän on tietoinen tästä asiasta, jonka mainitsitte, on vaikeuksia ja ongelmia. Ensinnäkin meillä on infrastruktuurin perustuva, perustuva ongelma, jossa puiteohjelmalla voidaan auttaa ja jossa voidaan käyttää 86 miljardia dolla, euroa, jotka ovat käytössä rakennerahastoista, jotta voitaisiin rakentaa infrastruktuuri, mutta myös, jotta voidaan rakentaa resursseja Nimittäin jos äh, infrastruktuuri on yksi asia, mutta samaan aikaan meidän tarvitsemme resursseja äh, pienemmissä jäsenvaltioissa, ovat ne sitten itäisiä tai Keski-Euroopan tai muualta päin Euroopan unionia. Ja kun rakennetaan yhtenäistä tutkimusaluetta, se on äh, Euroopan politiikan ydin, ja jossa kaikki 27 jäsenvaltiot joutuvat olemaan yhteistyössä. Jos tarkastellaan tutkimuksen infrastruktuuria, niin Siinä on 44 laajaa projektia ja kymmenen näistä ovat, on ihan ok. Yksi on erinomainen esimerkki siitä, mitä voidaan tehdä pienemmissä maissa, äh, osa Unkari, Romania ja Tsekin tasavalta, jotka ovat yhteistyössä saadakseen äh, tällaisia äh, laaseri, lasertekniikkaa ja infrastruktuuri tältä pohjalta. Tässä pienet voivat olla yhteistyössä, ne voivat olla myös yhteistyössä isojen maiden kanssa alkuvaiheessa No miksi rakennamme eh, infrastruktuuria ja resursseja, jotka ovat niin oleellisen tärkeitä, koska en halua lähteä erottamaan tai tekemään jakolinjoja siitä, onko kysymys iso vai pieni jäsenvaltio. Me olemme kaikki Eurooppaa, kaikki 27. Meidän täytyy olla yhteistyössä tutkimusalueella, ellei me äh, halua menettää mahdollisuuksia, me niin kuin aikaisemmin tehty kun oli liikaa eh, moni, niin kuin erilaisuutta. Me tarvitsemme yhteistyötä ja koordinaatiota, emmekä saa pelätä sitä. Kollega Valian lisäkysymys, olkaa hyvä. Well, I do appreciate you are aware of the problem. Arvostan sitä, että olette tietoinen ongelmasta, enkä usko, että tässä kysymys on niinkään pienistä tai suurista jäsenvaltioista tutkimuksen osalta, koska tässä ei ole, tämä ei ole riippuvainen väestömäärästä, vaan infrastruktuurista ja kapasiteetista, joita joillakin jäsenvaltioilla on ja toisilla ei, mutta olen iloinen, että olette tietoinen ongelmasta ja toivottavasti me voimme toimikautena aikana nähdä jotain tehtävän tämän asian osalta. Hyvä. Sitten kollega Van Nistelrooy. Just expressed your... No niin, komissari ehdokas, tehän äsken esitti käsityksenne siitä synergiasta, joka voi vallita rakennerahastojen ja tutkimusten, tutkimuksen puiteohjelmien välillä. Haluaisin tietää, miten miten pitkän aikavälin lähestymistapa tämä voi olla voiko se olla koko kattaa myös aikakauden vuoteen 2013 asti. Onko tämä vain tällainen vuoteen 2013 asti vai pidemmällekin? Sitten PK-yritykset. PK-yritykset ovat jääneet jälkeen tässä osallistumisessa. Kuitenkin siellä sovelletaan uusia asioita. Mitä te konkreettisesti teette tässä asiassa? Ehkäpä noin puolivälissä tätä puito ohjelmaa Ja sitten toinen kysymykseni PK-yrityksistä meidän täytyy olla tiukempia, tarvitsemmeko tavoitteita vai kiintiöitä vai mitä tahansa, koska muussa tapauksessa tilannetta ei voi muuttaa. Onko teillä jotakin ajatuksia, käsityksiä, vinkkejä? PK-yritykset ovat, ovat Euroopan talouden selkäranka. 25 miljoonaa niitä on ja 66 prosenttia työvoimasta on näissä pk-yrityksissä. Se on tärkeää kaikkien kannalta. Ja meidän täytyy tehdä parhaamme saadaksemme ne mukaan laajemmassa mitassa näihin tutkimus- ja puiteohjelmiin. No miten se voidaan hoitaa? Sanoit, 15 prosenttia on tavoite. Siihen emme ole päässeet. Meillä on 13,6 4 prosenttia olemme saaneet aikaan. Tämä on minun prioriteettini, että saamme tämän prosenttiosuuden 13,4 prosentista ylöspäin mandaattiin aikana, jos me nyt valitaan. Me voimme tehdä moniakin asioita. Me voimme tarkastella tutkimuks, tutkimusta sillä, että siitä voidaan tehdä niin kuin adekvaatimpi pk-yrityksiä ajatellen. Tämä on yksi tapa toimia. Ehkäpä sitten kun puhutaan tulevista työohjelmista, voimme spesifioida, tai ainakin minä haluaisin spesifioida ja kohdentaa näitä, näitä tarjouspyyntöjä tällaisiin teema-alueisiin, joissa, joista pk-yritykset ovat kiinnostuneita. Meidän täytyy saada laaja konsultaatioprosessi aikaan, koska meidän täytyy kuulla keskeisiltä sidosryhmiltä, mitä halutaan missä nämä pulmat ovat niiden mielestä, miten voimme auttaa. Ja meidän täytyy myös tukea niitä tässä, näissä kapasiteetin luomisessa ja resurssoinnissa, koska esimerkiksi tällä hetkellä mehän yhteisrahoitamme PK-yrityksiä ja, ja äskettäin 169 artiklan pohjalta tehdyt hankkeet, meidän täytyy myös miettiä sitä suhdetta, joka on luotu riskinhallinnassa Euroopan investointipankin kanssa. Siellä oikein katsotaan näitä high-tech-yrityksiä ja selvitetään niitä mahdollisia, mutta on tapa ehkä sisällyttää Euroopan investointipankki mukaan, ehkä laajemmassa mitassa. Ja tämä on sellainen asia, jota minä haluaisin tukea. Haluaisin nähdä tällaisen työryhmän, joka, äh, jos me nyt vahvistetaan komissaariksi, että haluaisi, että tämä työryhmä voisi selvittää tätä aluetta, missä voimme laajentaa yhteistyötämme investointipankin kanssa tai sitten äh, äh, investointirahaston tai investointipankin kanssa. Ja tässä voitaisiin ottaa mukaan PK-yritykset. Kiitoksia, kollega Van Nisteroi. Puheenjohtaja, palaan vain kysymykseni ensimmäiseen osaan. Voisitteko jotain sanota, sanoa tästä synergiasta rahastojen välillä? 54 puiteohjelmasta, 86 alue, rahastosta, alueilta, kaupungeista ja niin edelleen. Tämä on tärkeää tulevaisuuden kannalta, Euroopan vahvuuden kannalta. Voisinko saada sitoumuksen teiltä näistä varojen kombinaatiosta? Haluaisin todella sitoumuksen teiltä pitkällä aikavälillä. We can't um, deliver. No emme me voi saada Euroopan unionille kokonaisuudessaan tällaista politiikkaa ja sen tuloksia, jos meillä ei ole synergiaa, jos ei tämä synergia ole jatkuvaa. Mielestäni se ei ole mitään uutta, se on jo olemassa. Me työstämme sitä, meidän täytyy kannustaa sitä eteenpäin. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me tulemme vuoteen 2013 ja sanotaan, että tässäpä se nyt oli. Minä itse olen vahvasti sitä mieltä, että minä ja muut komission jäsenet voimme tehdä tässä yhteistyötä. Rakennerahastossa on valtaisasti potentiaalia, jos minä tarkastelen jäsenvaltiot, miten ne ovat käyttäneet sitä menneisyydessä, rakentaneet köyhästä taloudesta tietopohjaisen talouden, talouden, jossa voidaan tehdä asioita, jossa on luotu hyvinvointia, vaurautta, niin tämä on tehty rakennerahaston varojen hyvällä vakaalla käytöllä. Tämä voidaan tehdä myös tulevaisuudessa ja saatte minun tukeni sille, että tulen aina tukemaan synergian käyttöä. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Merkis. Kiitos. Olen hyvin tyytyväinen kuullessanne sitoumuksenne PK-yritysten pk-yritysten taakse, koska vain yksi kymmenestä saa tätä tukea ja puiteohjelmasta. Mutta kun te vastasitte tähän, niin puuttuisin toiseen kysymykseen, joka on, olen usein kuullut teil, teidän puhuvan tutkimuksesta. Olen kuullut teidän puhumaan vähemmän innovoinnista. Innovaatio on kuitenkin vähän eri juttu kuin tutkimus. Ja se, mitä, mistä minä olen huolissani, on, että tavallaan tutkimus kaupallistetaan tiedoksi, tiedosta tuotteeksi – Innovaatio minusta on kuitenkin se, että saadaan tuote markkinoille ja me olemme oikein hyvin tieteessä, me olemme hyviä tutkimuksissa Euroopan unionissa, mutta me emme ole niinkään hyviä eh, saadessamme tämän tuotteeksi. Tämä on se, mikä eh, sitten ajaa vihreätä taloutta eteenpäin, josta puhutaan työpaikoista, niin puhutaan pk-yrityksistä, jotka toimivat innovaatiopohjalla markkinoilla. Okay, Of course innovation is related to the market. Tietysti innovaatio liittyy markkinoihin. Me puhumme tutkimusta, tutkimuksesta jälleenmyyntiin. Tämä on erittäin tärkeä asia. Se, miten me menemme tässä eteenpäin. Loistava tutkimus, jota on tehty ja jota on tuettu se saadaan markkinoille, autetaan yrityksiä, jotka tarvitsevat tutkimusta, saamaan tutkimusta niin, että sitä voidaan käyttää vastaamaan kaikkiin globaaleihin haasteisiin, joita meillä on energia, ilmastonmuutos, elintarviketurvallisuus, terveys, lääkkeet, ikääntyvä väestö. Meidän täytyy antaa mahdollisuus nyt kaupallistaa tämä tutkimus niin, että loppujen lopuksi siitä saadaan aikaiseksi tuotteita, joilla voidaan vastata moniin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, mutta myös jotta voidaan varmistaa se, että näin tekemällä me rakennamme kansoillemme paremman yhteiskunnan tulevaisuudessa. Tätä varten meidän täytyy innovoida. Innovaatio ei ole yhden komission jäsen vastuu, ei yhden jäsenvaltion vastuulla, vaan se on kaiken kattava, läpileikkaava politiikka. Kaikki yhdessä energiasta, ympäristöön, teollisuuteen, yritys, ää, alalle. Kaikille, kaikilla aloilla ihmisten täytyy yhdessä tehdä työtä ja käyttää loistavaa jo tehtyä tutkimusta niin, että voidaan loppujen lopuksi saada oikeat tuotteet aikaiseksi ja Tätä varten meidän täytyy poistaa esteet. Tästä puhuin aikaisemmin. Oli kysymys sitten patenteista, tekijänoikeuksista. Kaikki nämä esteet, jotka täytyy poistaa, ne täytyy poistaa, jotta me voimme hyödyntää tätä tutkimusta, jota on tehty, jotta voidaan innovoida sen avulla ja luoda työpaikkoja. Yet. Merkkies vielä. No, kuitenkin tehän olette tutkimuskomissaari ja innovaatiokomissaari. Tämä on se minun huolenaiheeni, että innovaation pitäisi olla horisontaalinen asia koko komissiossa. Ja herra Barroso on sanonut, että innovaatio on yksi hänen keskeinen tavoitteensa. Ja hän aikoo vuonna 2010 esittää innovaatioagendan. Mutta mitä tämä tarkoittaa teidän tasollanne? Aiotteko te olla Baroson ohjastamana vai vai ohjatteko te muita komissaareja? <laughs> I'm sure Mr. Barroso is very interested in my... Herra Barroso, <laughs> Barroso varmasti minun vastaukseni kovasti kiinnostaa. No, Jos äh, vahvistaisitte minun komission jäsenyyteni, niin minä olisin hyvin tiukka ja vahva komission jäsen, herra Barosun komissiossa. Tietysti tutkimus ja innovaatio on kaikkeen liittyvä asia. Jo mainitsin, mihin kaikkiin se liittyy. Minä tulen eh, olemaan jo puheenjohtajana innovaatiokomission jäsenten ryhmässä niin, että me voimme, meillä on innovaatiopolitiikka komissiosta Euroopalle kokonaisuudessa. Me emme voi tehdä yksittäin tätä. Jokainen on pikuasioissa mukana, eli Cruz digitaalikysymyksissä, Antonio tai Jani teollisuusalueella, herra Ottiko energiakysymyksissä. Meillä on innovaatiota, joka läpileikkaa kaikki politiikan alat. Minun vastuullani on nyt johtaa puhetta tässä työryhmässä ja saada politiikka aikaiseksi. Tämä tehdään tiukassa yhteistyössä. Minä en välttämättä tykkää ajatuksesta, että meillä on komiteoita, joissa aina vaan puhutaan paljon eikä saada aikaiseksi mitä. Minä haluan toimia, minä haluan tuloksia, minä haluan varmistaa sen, että meidän täytyy saavuttaa Euroopan unioni 2020 visiomme. Ja tässä me voimme innovaatiolla tutkimusta kaikista parhaiten antaa oman panoksemme tälle EU 2020 hankkeelle. Kollegin Seuraavaksi kollega Rivasi. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin erittäin iloinen kuullessani, että te poliittisena naisena tai määrittelette itse poliittiseksi naisen. Toivon, että olette myös vihreä, ekologinen ja toimiva nainen, aikaansaava nainen. Tässä on kuitenkin kaksi kohtaa, ovat budjettilinjaukset tässä puiteohjelmassa. Ensimmäinen musta kohta on ydinvoima. Päinvastoin kun täällä on kuultu tai sanottu, ydinvoimaan upotetaan astronomisia summia – se on noin 63 prosenttia tutkimus- ja kehityksen budjetista, kun puhutaan energiasta yksinomaan. Ja se annetaan yksinomaan siis ydinvoimalle. Toinen musta kohta nanoteknologia. Minä haluaisin, että kuuntelisitte ja seuraisitte tarkkaasti, kuinka tämä nanoteknologia on kehittynyt. Se on levinnyt vähän kaikkialle. Se on elintarvikkeissa, se on yleisissä kulutuskestokulutushyödykkeissä. Yksi prosenttia budjetista on Mm, varattu riskiarviointiin. Oletteko te valmis vähentämään budjettia ydinvoimasta ja jakamaan sitä muualle ja kasvattamaan taas budjettia, kun halutaan tutkia puiteohjelmassa sen terveysvaikutuksia? Queen. Rova Kevin Queen. En nyt halua, lyhyt vastaus, en halua vähentää budjettia millään alalla, josta minä vastaan vain ensimmäinen juttu. Mutta se jää nähtäväksi, mitä tapahtuu sitten, kun lähdemme yksityiskohtaiseen budjettikeskusteluun. Ja ydinenergia on minusta äärimmäisen tärkeä. Se on, se on sellainen teknologia, joka voidaan valita monissa jäsenvaltioissa se on heilitön teknologia, meidän pitäisi jatkaa tutkimusta sen kehittämiseksi vaihtoehdoksi niille jäsenvaltioille, jotka haluavat sitä äh, käyttää. Mutta komission ei pitäisi olla kertomassa jäsenvaltioissa, minkälaista energiakonsepti niille sopii. Se on jäsenvaltioiden heiniä, ja se täytyy sanoa, se sanotaan selvästi myös Lissabonin sopimuksessa. Enkä aio puuttua tähän, voi, ei mitään huolta. Sitten Euratom. Jos nyt katson Euratomia, ydinenergiatutkimus ja koulutus, sillä on 2,7 miljardia niiden budjetissa, ja ne vastaavat jätehuollosta ja turvallisuudesta. Tämäkin jatkuu. Ja sitten nanoteknologia, tämä on sellainen asia, josta täytyy lukea, koska en kovinkaan paljon tiedä, että ei tiedä oikeastaan juuri mitään sitä nanoteknologiasta. Se on, sen mahdolliset sovellukset ovat hyvin tärkeitä, niin kuin sanoitte. Se on tärkeää lääketiedossa, kohdennetussa syöpähoidossa, joka koskee kaikkia energiaa, tehokas, tehokkaat aurinkokennot ja puhtaammat kemialliset prosessit. Nanoteknologia on avain, joka avaa teknologialle ovat Euroopan kasvua varten, Euroopan teollisuutta varten, joka luo uusia työpaikkoja e, e, Eurooppaan. Ja monet näistä ovat hyvin keskeisiä PK-yrityksissä ja uusille yrityksille. Jos palaisin teidän ensimmäiseen kysymykseen, ei ole kysymys, äh, tämä, ei, ole, riva, ei ole kysymys siitä, että leikattaisiin yhtäällä, jotta voidaan lisätä panostusta muualla. Meidän täytyy tarkastella budjettia kokonaisuutena ja toivoa, että jos me nyt vahvistetaan, että toivoa, että minä onnistun äh, budjetin pitämiseksi vähintään samalla tasolla kuin nyt teidän tuellanne ja kaikkien täällä olevien tuella, niin että voimme tähdätä siihen, että saamme pidettyä se, mitä meillä on, ja ehkä voitaisiin painaa tässä vielä eteenkin päin. Kiitos. Kollega Rivaasi. Eskö... Mm, jos puhutaan luottamuspulasta tai kriisistä, miten kansalaiset suhtautuvat tieteen tukemiseen ja harjoittamiseen, oletteko te sitä mieltä, että pitäisi rahoita tutkimustyötä jota vetävät kansalaisjärjestöt. He ovat siis pilottitekijöinä tässä, niin kuin teidän edeltäjänne suosi, tällaista kansalaisvetoista hanketta. Eli kyse rahoituksesta, eli tutkimustyötä, jota on ehdotettu vedettäväksi kansalaisjärjestöjen toimesta. Rouva The support that, um, Herra Potocnik edeltäjäni antoi tukea ja hänen merkittävä perintönsä, jonka hän jätti, voitte olla varmoja minun osaltani, että hänen työtänsä tullaan jatkamaan, tukemaan, kehittämään edelleen silloin, kun se on tarpeen, koska mielestäni herra Potocnik teki valtaisasti työtä tutkimuksen alalla ja minä haluaisin todella viedä tätä työtä eteenpäin. Kiitoksia. Sitten kollega Tosnowski. Insofern ganz schwierig. Teidän takananne täällä, täällä näin. One of the vice presidents. <laughs> yes. Yksi varapuheenjohtaja. Uh, Madame Guggenquin, Mnoho už bylo o významu výzkumu, eh, inovací řečeno, protože jsme... Täällä on niin paljon puhuttu siitä, miten tärkeää tutkimus ja innovaatio on, mutta mehän tiedämme sen, että miten tärkeää se todella on mutta haluaisin ottaa esille toisen aiheen, nimittäin innovaatiosyklin, joka, liitt- joka on erityisen tärkeää Euroopan kilpailukyvyn kannalta, ja kun ajatellaan e- Euroopan ja USA ja niin Aasian välistä kuilua, se oli varsin syvä. Te puhutte poliitikkoina, se oli mukava kuultavaa. Haluaisin kuulla, minkälaisia ajatuksia teillä on byrokratiakuorman vähentämiseksi, jotka rasittaa tätä innovaatiosykliä. Haluaisin kuulla konkreettisia esityksiä. Kiitoksia. Sitten ruokijan kiinni. Tutkimus, innovaatio ja tiede on nyt herra Varosun tuo, toimesta asetettu Euroopan politiikan ytimeen. Se on avain asia, kun autetaan Eurooppaa toipumaan talouden lamasta. Se on politiikkaa, joka tulee kannustamaan elinkeinoelämää luomaan työpaikkoja ja auttamaan Euroopan elvytyksessä. Ja on erittäin tärkeää, että mitä tahansa pitääkin sitten tehdä sääntöjen yksinkertaistamisen alalla. Ja palaan aina tähän samaan asiaan, koska on paljon asioita, jotka täytyy tehdä nopeasti niin, että voidaan innovoida, niin, että voidaan luoda innovaatiopolitiikkaa, jonka josta elinkeinoelämä voi nähdä, että me olemme vakavia tämän, vakavissamme tämän innovaatiopolitiikan osalta ja että tutkimuksesta haluamme todella te, saada aikaiseksi työpaikkoja ja tuotteita. Ja aina kun tarvitaan yksinkertaistamista, oli kysymys pk-yrityksistä tai yhteistä teknologia-aloitteista tai yhteisohjelmoinnista julkisella puolella, niin meidän täytyy auttaa ja saada käyntiin sellaisia välineitä, jotka voivat saada aikaiseksi innovaatiota kaikkialla unionissa. Komissiolla on tässä mielessä hyvinkin suuri vastuu hyvin nopeasti luoda ja tarkastella kaikkia näitä innovaatiotekijöitä. Minun salkussani tämä on, jos paikkani vahvistetaan. Meidän täytyy saada tämä aikaiseksi ja kaikilla komission alueilla niin, että tämä voidaan tehdä koordinoidulla tavalla. Liike, en enää frage. No niin, lisäkysymys. Kiitoksia tästä vastauksesta. Mutta olisi mukava kuulla vielä teidän suustanne, miten te näette suurten tutkimushankkeiden roolin, kuten Galileon, erityisesti tässä innovaation eteenpäinviemisessä. Okay. Galileo, as you know, Galileo, kuten tiedätte, ei ole minun vastuullani, mutta tiedätte, että olemme käyneet pitkiä keskusteluja, varsin monia kuulemistilaisuuksia ja paljon keskusteluja koko Galileo-hankkeesta. Oletan, että loppujen lopuksi herra Tajani, joka on vastuussa tästä alueesta, tulee tekemään työtä osana tätä pääosastot ylittävää yhteensaattavaa komiteaa. ja Kaikki panokset tältä alalta voidaan tuoda komission tietoisuuteen niin, että me voimme käyttää tätä suurta Galileo-innovaatio-ohjelmaa, eh, hanketta, jossa on mennyt niin pitkään, joka maksoi niin paljon, joka huolestutti monia ihmisiä täällä parlamentissa niin, että me voimme käyttää kaikkia näitä välineitä. Ja Galileo on jälleen yksi instrumentti. Se on äärimmäisen voimakas, vahva ja hyvin tunnettu väline. Että me voimme käyttää kaikkia näitä välineitä niin, että ne auttavat meitä luomaan innovaatiopolitiikkaa, joka vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin, vastaa sen vaatimukseen ja osoittaa sille, että tämä Euroopan unionin komissio on vakavissaan elinkeinoelämän mukaanottamisessa ja auttamisessa, sen auttamisessa. Ja Eurooppa on avoin bisneksellä. Meillä kenties oli taloudellinen kriisi, meillä on taloudellisia vaikeuksia, mutta me haluamme bisnestä lisää, me haluamme bisneksiä lisää tänne. Kiitoksia tästä vastauksesta. Nyt vuorossa kulttuurivaliokunnan kollegat ensimmäiseksi kollega Boris E, szanowna Pani, chciałem także podziękować za wcześniejsze wypowiedzi. E, przed nami e, konkurencja światowa. Ensinnäkin haluan kiittää kaikista esitetyistä vastauksista jo. Meillä on maailmanluokan haaste edessämme. Me haluamme rakentaa kilpailukykyisen sen talouden maailmanlaajuisesti ja keskittyisinkin koulutukseen ja koulutussektoriin. Meidän täytyy saada innovaatio osaksi koulutusta. Ja kysymykseni, missä määrin te aiotte tukea koulutusta, kun ajatellaan esimerkiksi horisontaalista toimintaa, esimerkiksi laajakaista internetin saatavuuden suhteessa, e-koulutus, etäopetus ja parhaiden käytänteiden jakaminen ja tuki koulutukselle tieteessä. Kaikki nämä elementit, jotka sitten muuntuisivat hyvän tason koulutukseksi Euroopan unionissa. Aiotteko tukea näitä koulutusaspekteja toiminnassanne? Yes, indeed. Yes, indeed. Thank you, Mr. for your question. Kiitoksia kysymyksestäni, hyvä parlamentin jäsen. Tiedätte, että koulutusalue on Rova Vasiliun vastuulla. Me olemme jo keskustelleet epävirallisesti siitä, millä tavalla tutkimuskomission jäsen voi mahdollisesti auttaa tällä alalla – koko tämä alue, Marie Curie ja niin edelleen oli, kaikki nämä kysymykset olivat ennen tutkimuskomissaarin salkussa. On erittäin tärkeää, että tiede on koulutuksen keskiössä. Nuoria on viimeisten kymmenen vuoden ajan rohkaistu kaupalliselle alalle, rahoituspalvelujen alalle. Me tiedämme kaikki, mitä näillä aloilla on tapahtunut. Näillä aloilla ei ole enää työpaikkoja. Näitä ei enää suositella. No mitä nyt sanotaan nuorille, jos he haluavat työpaikan, jos he haluavat tutkia, jos he haluavat helposti matkustaa ympäri Eurooppaa, mihin alueihin heidän pitäisi keskittyä. Minä haluaisin rohkaista heitä tieteen alalle minä, Rouva Vasilio ja minä, jos meidät vahvistetaan tähän tehtävään, meidän täytyy yhdessä tehdä yhteistyötä niin, että voimme tarkastella, mitä aloitteita itse kukin voi tehdä rohkaistaakseen nuoria e, esikoulusta aivan kouluajan loppuun ja yliopistoon mitä he voivat tehdä ja kun he valmistuvat, heillä täytyy olla mahdollisuuksia tehdä työtä kaikkialla Euroopan unionissa niin, että heidän edessään ei ole enää esteitä. Me varmistamme liikkuvuuden, heillä on sama sosiaaliturva, eläkesuoja, työehdot ja niin edelleen, niin että yhä useampia henkilöitä voidaan rohkaista tässä tieteen alalle. Meidän täytyy tehdä tieteestä seksikästä, jos nyt näin voin sanoa. Pitäisikö meillä olla tällaisia tunnettuja tiedemiehiä? No kyllä meillä pitäisi olla niin, että voisivat rohkaista nuoria. Haluatko kollega esittää lisäkysymykset? Busi. dotyczy e, perspektywy, kolejnej perspektywy finansowej, na którą... No, puhun nyt seuraavista rahoitusnäkymistä. Ja tämä työhän alkaa ensi vuonna Tuetteko te kohesiopolitiikkaa, joka kattaa myös huomattavan osan varoja, jotka on jyvitetty tutkimukseen? Mikä on teidän näkemyksenne kohesiopolitiikasta erityisesti tutkimus- ja kehityssektorilla? Okay, The debate on the next financial Keskustelu seuraavista rahoitusnäkymistä tulee olemaan varmasti hyvin energistä ja mielenkiintoista. Me tarvitsemme tämän valiokunnan ja budjettivalvonnan valiokunnan tuen myöskin. Meidän täytyy tarkastella eri alueita, mitä väitteitä voi olla. Kohesio, politiikka on äärimmäisen tärkeää tässä. Ketään ei voi jättää jälkeen. Me haluamme saada kaikki yhteen, kaikki yhdessä eteenpäin. Ja tässä yhteenkuuluvuudella kohesiolla on äärimmäisen keskeinen rooli. Ja mielestäni tutkimuksen täytyy olla keskeisesti mukana kaikessa täysin kattavassa kohesiopolitiikassa. Jos minun nimetykseni vahvistetaan, voitte olla varmia, että teen yhteistyötä kohesiokollegan kanssa niin, että kaikki mitä teemmekin tehdään johdonmukaisella koordinoidulla tavalla niin, että varmistetaan se, että voimme todella mennä eteenpäin. Mitä sitten rahoituskehys näkymä keskustelussa ja budjettikeskustelussa tapahtuu, niin tämä on eri asia, enkä voi vielä sitä kommentoida. Kiitoksia. Seuraavaksi kulttuurivaliokunnassa Rova Kutsev. Toivottavasti lausuin nimen oikein. Sí. Eh, me ha satisfecho muchísimo que no... Minua on ilahduttanut suuresti se, että olette sanoneet, olette alkaneet keskustella Rouva Vassilion kanssa, joka on mahdollinen kulttuuriasian komissaari. Minä haluan puhua tässä myös siinä mielessä, että puhuisin koulutuksesta ja tiedotuksesta ja kasvatuksesta. Tutkimushan on yksi moottoreista, kun puhumme kasvusta ja hyvinvoinnista. Te olette sanoneet, että aiotte toteuttaa strategia, joka on selkeätä Euroopan tasolla – kun puhutaan tutkimuksesta, innovoinnista ja tiedestä, teillä on myös strategia vuodelle 2020 asti. Olisiko mahdollista saada teiltä jotakin konkreettisia toimia? Mitä te aiotte tehdä? Miten te aiotte jäsentää tämän työntekijöiden uudelleen pätevöittämisen? Miten te aiotte, ajatte, miten voidaan paremmin suunnitella parempaa koulutusta, miten uutta teknologiaa voidaan paremmin hyödyntää uuden te- miten voidaan paremmin ottaa huomioon uuden teknologian vaatimukset? Kiitos ja sitten vastaus. Ähm, kenties. No ensinnäkin haluaisin olla yhtä mieltä kommentistanne siitä, että tutkimus on kasvua eteenpäin ajava voima. Eritoten miten tulee EU 2020 strategian, siinä tutkimuksella on äärimmäisen täydellinen rooli. Mutta mutta tämä People-ohjelma tulee olemaan kollegani Rova Vasiljun vastuulla. Kuitenkin tutkimuksen täytäntöönpanovirasto tulee tämän panemaan täytäntöön ja sehän on minun vastuullani. Ja tässä tullaan tarkastelemaan ohjelman hallintoa ja täytäntöönpanoa. Vassiliulla tulee olemaan Euroopan teknologiainstituutti ja osaamiskeskukset ja nämä ovat niitä välineitä, joita täytyy käyttää koordinoidulla tavalla niin, että voidaan saada aikaiseksi sellaisia tuloksia, joista tekin puhuitte. Tutkimuspolitiikka yliopistojen ja kolmannen tason instituutioiden osalta ovat olennainen osa Euroopan tutkimusaluetta ja tämähän on osa minun niin Tämä on äärimmäisen tärkeää ja tämän vuoksi me olemme jo nyt käyneet näitä epävirallisia keskusteluja. On erittäin tärkeää, että mitä tahansa teemme, mitä Rouva Vasiliu ja minä teemme, molempien politiikat täydentävät toisiaan. Tähän mennessä ne ovat tehneet, ne ovat olleet yhdessä, nyt ne on jaettu. Täytyy varmast, varmistaa se, että se yhteistyö, joka niiden välillä oli silloin, kun olivat yhdessä päätös, pääosastossa, jatkuu nyt. Ja tämä on mahdollista vain, jos meillä on hyvät työsuhteet välillämme. Meillä on Euroopassa 3000 kolmannen tason instituutiota, 17 miljoonaa opiskelijaa. Meidän täytyy saada ne liikkeelle niistä monet eivät ole mukana tutkimuksessa ja on monia asioita, joiden avulla me voimme rohkaista useampia lähtemään mukaan. Vain 33 eurooppalaista yliopistosta on sadan huippututkimusyliopiston joukossa. Kiitoksia. Sitten lisäkysymys. Äh, kuten sanoitte, me voisimme sanoa, että on olemassa paljon tekijöitä tässä mukana. Haluaisin tietää, miten te hahmottelette saattaa kaikki nämä sektorit yhteistoimintaan sopuun, kaikki, jotka ovat heitä lähteneet mukaan peliin, jotta tästä tulisi todellinen menestystarina, työntekijöiden koulutus, uusien opiskelijoiden koulutus, jotta se olisi todella tuloksellista ja menestyksellistä, jotta voidaan todella ottaa vasta- mittaa uuden teknologian asettamista haasteista. The first thing. Luulen, että ensimmäinen asia että on se, että meidän täytyy rohkaista heidät mukaan tähän koulutukseen. Kaikki riittävästi ei ole tätä käytetty. Meidän täytyy osoittaa heille, että tämä on sellainen ala, joka ne voivat sitten olla tärkeässä asemassa että yhteiskunnassa, ovat työpaikkoja. Tätä koulutusta voidaan ja valmennusta voidaan käyttää, jotta, jotta voitaisiin käyttää kaikkia 27 jäsenvaltiota hyväksi noin niin kuin koulutustarkoituksiin. Tämä on osa tätä kokonaisuutta. Onko sitten kysymys eläkeoikeuksista tai työolosuhteista, asumisolosuhteista, ne täytyy taata. Mutta niin kuin sanottu, tästä täytyy olla tiivissä yhteistyössä. Meillä on, en tiedä, en tunne Euroopan Vasiliiton pitkältä ajalta, mutta hän on varmaan yksi yhteistyökumppani. Me, meillä on vali, valintatehtävänä tässä meidän ihmisten täytyy olla yhteistyössä. Me emme, meillä ei ole varaa olla, tehdä työtä omin nokkinemme. Meidän täytyy olla kollegiaalisesti tehokkaassa yhteistyössä ja saada tuloksia politiikan sektorilla Euroopan unionille, jota se tarvitsee tällaisena aikana, kun on ekonomi- ja talouskriisi koko unionissa. Jos me näin toimimme, niin uskon, että me saamme tuloksia unionille. Ja minulta kannalta niin minä aion varmistaa sen, että näin toimitaan. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi kulttuurivaliokunnasta herra Papa Nikolau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja Rouva, komissaari ehdokas. Kuuntelin tarkkaavaisesti, mitä äsken sanottiin. Monet nuoret tiedemiehet, tiedenaiset haluaisivat edetä urallaan syventää tietojaan tutkimuksen saralla. Sehän on kaikkia meidän velvollisuus pystyä takaamaan heille mahdollisimman hyvät ihanteelliset olosuhteet, jotta aivovienti saataisiin estettyä. Tämä on erittäin tärkeää meille kaikille. Meidän täytyy pitää tämä aina mielessämme. Meidän täytyy myös pyrkiä saamaan suuret pätevät tiedemiehet, jotka ovat EUn ulkopuolella ja mm, joilla olisi paljon positiivista annettavaa meille, jotta he tulisivat todella EUn tutkimuksen piiriin. Miten te aiotte edistää, viedä eteenpäin näitä mainitsemia elementtejä, koska eurooppalainen äh, tiede ja tutkimus ei ole investoinut tarpeeksi. Minä ajattelen tässä Lissabonin tavoitteita ensiksikin kolme prosenttia. Se oli tavoite, julkisesti lausuttu tavoite, mutta loppujen lopuksi me olemme päässeet vaivaiseen 1,9 prosenttiin. Miten te aiotte mm, tasata nämä erot rahoitukset, rahoituksessa eri jäsenmaiden välillä ja miten te aiotte saada enemmän miehiä meillä. Miten te houkuttelette heidät tänne EU-hun? Keep... Jos me haluamme pitää nuoret tutkijat täällä, niin me, jos me haluamme estää tämän aivovuodon, niin meidän täytyy luoda sellaiset työolosuhteet, jotka äh, äh, jotka ovat niin kiinnostavia, että haluavat jäädä tänne. Nämä työolosuhteet voivat olla sellaisia asioita, joista puhuin aikaisemmin suhteessa eläkeetuuksiin, ja työolosuhteisiin ja niin poispäin. Mutta äh, siinä on kysymys myös siitä, että estetään, poistetaan esteitä esimerkiksi äh, äh, tekijänoikeuksien osalta tai patenttien osalta tai sellaisilta aloilta, jotka teke, vaikeuttavat tiedon siirtoa näiden tutkimuksen, tutkijoiden tasolla. Ja sitten 3 prosentin tavoitteista. 3 prosenttia se on sellainen parametri, joka ilmaisee surullisuutta. Me emme ole päässeet siihen. Me näimme äskettäin, että Yhdysvallan presidentti Obama sanoi, että tämä on myös heidän tavoitteensa. Meidän täytyy nyt selvittää, missä me olemme tutkimuksen kehityksessä EU-ssa. Olemme edelleenkin 1,85 prosentin tasolla. Meidän täytyy kurua tämä taka, jälkijäneisyys umpea. Ja meidän täytyy löytää kaksi komponenttia, julkinen ja yksityinen komponentti. On ilmeistä, että meidän täytyy painaa päälle ja lisätä yksityisten osallistumista. Mitä me teemme sen? Me teemme sen poistamalla esteitä ja vaikeuksia, joita on edelleenkin yksinkertaistamalla toimia kaikilla käytössä olevilla keinoilla, jotta voitaisiin rohkaista yhteistyöstä sektoria pk-yrityksiä tai, ja suuria yrityksiä, monikansallisia yrityksiä, jotka haluavat olla mukana. Meidän täytyy poistaa nämä, nämä esteet, joita on estämässä näiden mukanaoloa. Ja voitte olla varmoja siitä, että tämä on prioriteetti minulle. Se on tärkeää säilyttää 3 prosentin tavoite ja lehdissä puhutaan myös tämän vähentämisestä. Minä, minusta tämä on väärä signaali. Meidän täytyy rohkaista ihmisiä lisäämään niiden mukana oloa. Ja e, talouskriisin aikana se on tietenkin joskus vaikeata, mutta esimerkiksi Suomessa tehtiin näin. Kiitoksia. Sitten äh, tässä ruvetaan puhe pitenee. Alussa oli niin lyhyttä ja ytimestä puhetta ja nyt taas puhe sen kun vaan pitenee. Seuraavaksi kollega Jordan Siseil. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen ehdokas. Te sanoitte, että innovaatio on kestävän kehityksen keskiössä niin Lissabonin strategiassa kuin EU 2020 strategiassakin. Tänään on puhuttu ennen kaikkea teknologisesta innovaatiosta, mutta meillä voi olla innovaatiota myös sosiologisesti ja organisatorisesti. Mikä on teidän näkemyksenne kattavasti innovaatiosta. Toiseksikin, mitä aiotte tehdä varmistaakseni sen, että ajatukset todella, ajatukset todella positiivisesti arvostetaan ja että ajatuksia ja keksintöjä voidaan todella suojata. Jos halutaan parantaa innovaatiota, meidän täytyy saada niin taloudellista tukea kuin inhimillisten resurssienkin kautta tukea. Ja kuka tahansa, joka tuo tällaisia välineitä nyt kaipaa palkintoja. Euroopan unioni tässä aikoo toimia. Voitteko tänään vahvistaa, että muut EU-politiikat eivät vaarana niitä tavoitteita, joita meillä on? Kiitoksia. No, innovaatiopolitiikka on erityisen tärkeää uusien ajatusten ja keksintöjen ja havaintojen saamiseksi markkinoille – uusien tuotteiden muodossa, uusien palvelujen muodossa, joita unioni tarvitsee. Ja nämä tuotteet ja palvelut parantavat ja kohentavat elintasoa, elämisen laatua, jos, e-, e-, elämisen pidentä, elon pidentämistä. On kysymys sitten asumisesta tai lääketieteestä, mikä tahansa ala se onkin, niin me tarvitsemme, meidän täytyy saada tutkimuksen tulokset markkinoille, jotta voimme innovoida paremmin avain tässä on, että poliitikot kuten me ja liike-elämä, tutkijat, että kaikilla täytyy olla yhteinen tavoite. Ja tämä yhteinen tavoite täytyy olla se, että miten me voimme määritellä innovaatiopolitiikan äh, prioriteetit. No, poliitikolla on yksi käsitys ja muilla on toisenlainen käsitys. Saattavat olla aika erilaisiakin mutta yhteinen pohja kyllä löytyy, nimittäin kaikki me, meidän täytyy tukeutua siihen, nimittäin se, että, että sijoitamme ympäristöteknologiaa ja äh, ekoinnovointiin. Nämä ovat sellaisia valtavia haasteita koko unionille ja koko maailmalle. Meidän täytyy panostaa niihin. Meidän täytyy varmistaa, että saamme PK-yritykset ja myös suuret yritykset mukaan tähän juttuun. Ajatuksia tarvitaan ja meidän täytyy varmistaa taloudellinen tuki ja myös henkilöresurssointi, jotta voidaan varmistaa, että nämä ajatukset ovat arvokkaita. Ja ihmiset, jotka ovat työssä tällä alalla, ne täytyy muistaa, että, että heitä kohdellaan samalla tavalla kuin heitä kohdellaan millä tahansa teollisuuden sektorilla. Kiitoksia, rouva kollega Zisli. Can I ask? Ah, okay. Um, Voinko esittää lisäkysymyksen? Lisäkysymykseni liittyy yrityspääosaston luomaan aloitteeseen. Ja varmasti voitte tehdä yhteistyötä tämän pääosaston kanssa. Ja tämä aloite tullaan julkaisemaan tämän tänä keväänä aiotteko te ehdottaa, että julkaisu aikaistettaisiin niin, että me saisimme 2020 strategian mukaan lukien innovaatiopolitiikan mahdollisimman pian? 2020 strategiaa siinä pyrittiin eroon tästä kriisistä ja sen jälkeen pyrittiin kestäviin markkinoihin. Meidän täytyy pohtia tarkkaan, mitä me teemme innovaatio säädös Rosiseli on tärkeä elementti tätä työohjelmaa seuraavassa komissiossa, mutta tämä työohjelma ei ole vielä hyväksytty. Siksi on ennenaikaista keskustella ajoituksesta aloitteiden osalta. En nyt epäile sitä, etteikö innovointia tapahtuisi, mutta se mitä minä epäilen tässä vaiheessa on tämä, tämä, näiden aloitteiden aikataulutus, kun tämä on hyvin tär, tämä on tärkeä kysymys. Meidän täytyy saada innovaatiosäädös aika, meidän täytyy kuunnella sidosryhmiä. Meillä on konsultaatia, joka päättyy tammikuussa tästä 2020 strategiasta. Nyt on ryhtyvä tuumastava toimeen. Se on osa komission työohjelmaa, mutta on ennenaikaista vielä sitä sen kummemmin puhua, varsinkaan aikataulusta. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Corel de Campos. Obrigado, senhor Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisa Gigankin kuin puheenjohtaja Barroso ilmoitti tälle parlamentille tutkimuksen ja innovaation vallankumouksesta tietoyhteiskunnan hyväksi. Tänä päivänä on yhä liikaa byrokraattista hallinnollista taakkaa. Tiedeyhteisö on tyytymätön ja teollisuus ei ole kiinnostunut asiasta ja tästä on paljon todisteita. Tämä johtaa siihen, että eri osapuolet ovat yhä vähemmän kiinnostuneita tutkimusalueesta. Miten aiotte voittaa tämän esteen? On tarvitaanko tässä lisää välineitä, koska meillä ei ole riittävästi välineitä 2020 strategiaa varten. Onko teillä erilaisia tavoitteita jo, rahoitustavoitteita, poliittisia tavoitteita? Millä tavalla aiotte vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että saavutetaan tämä kolmen prosentin tutkimusrahoitus ja miten aiotte sovittaa tämän yhteen sosiaalisen markkinatalousmallin kanssa? Well, luulen, että on ennen ennenaikaista jollekulle, joka on vasta nimetty komissaariehdokkaaksi, että hän äh, ryhtyisi äh, tekemään vertaisarviointia ja vahtimaan sitä, kuinka paljon rahaa tarvitaan ja mitä se tehdään. Mutta voin sanoa yhden asian, ja se on se, että tämä on keskeinen osa EU 2020 strategiaa ja se on laitettu komission politiikan keskiön puheenjohtaja Barroson toimista. Minun tehtäväni ja velvollisuuteni on saada tuloksia tälle politiikalle komission sisällä. Me voimme tehdä sen, kuten sanoin, olemalla yhteistyössä ja koordinoimalla sitä, mitä teemme, ja jotta saadaan politiikalle tuloksia. Mutta on aloja, kuten yks, rakenteiden yksinkertaistaminen, joita, joita joissa täytyy olla aktiivisia. Miksi me olemme tehneet, use, me olemme tehneet useita asioita, mutta yhtä paljon jää vielä tehtäväksi. Ja meidän täytyy sitten määritellä ne, mitkä ne ovat. Nämä ovat saman teidän valiokuntanne tehtävä, kuten myös väliarvio, jota tullaan tekemään puitoimasta seitsemän. Se on sehän on tämä arviointikomitea vasta asetettu, se aloittaa työnsä kaiket ensi kuussa mutta olen hyvin tarkkaan seuraamassa ja arvioimassa hyvin tarkkaan sitä, minkälaisia ehdotuksia tehdään tuossa väliarviossa, koska se antaa meille tavallaan tiekartan sen suhteen, että missä on esteitä, missä on asioita, jotka täytyy ottaa hoidettavaksi tai muutettavaksi niin, että voisimme saada tuloksia aikaa. Ja innovaatiopolitiikka on osa kaikkia noita komissaarien toimia, on sitten kysymys tutkimuksesta tai digitaalisesta innovoinnista tai onko se sitten yritystoiminta, missä tahansa e, innovointi on mukana, niin nämä kaikki ovat sitten yhteistyössä ja koordinoimassa, jotta saadaan tuloksia päivän päätteeksi. Danke sehr. Eine Nachfrage. Kiitos. Sitten lisäkysymys. Rouva komission jäsen ehdokas, kirjallisissa ne sanoitte, että aiotte käyttää yhteisiä tutkimuskeskuksia, jotta voidaan määritellä politiikkaa, jolla voidaan saada aikaiseksi uusia energioita. Uskotteko te todella, että yhteiset tutkimuskeskukset ovat paremmassa asemassa kuin muut tämän saavuttamiseksi? Well, I think the JRC... No, tämä yhteiset tutkimuskeskukset, se ovat hyvin tärkeitä tutkimusinstituutteja. Tällainen riippumaton tutkimus ja on sellainen, että sitä kunnioitetaan, sitä täytyy käyttää teollisuudessa, sitä käytetään ja sen valtioiden tasolla, koska siinä ollaan vakuuttuneita siitä, että tämä tutkimus on Se on hyvin tärkeää, koska yhteiset tutkimuskeskukset e, eivät ei ole kenenkään omistuksessa tavallaan. Jos ajatellaan koulutusta tai teollisuutta tai monia muita sidosryhmiä, joita on liikkeellä tai painostusryhmiä. Se on, tämä tutkimuskeskus antaa riippumattomia ohjeita ja opastuksia, joita teollisuus käyttää, jäsenvaltiot käyttävät ja komissio itsekin käyttää sitä. Siellä on paljon, tehdään paljon hyödyllistä ja hyvää tutkimusta, jota käytetään eri politiikan sektoreilla politiikan kehittämiseksi on hyvin tärkeää, että tämä työ jatkuu ja minä olen sitoutunut siihen. Minä tuen sitä, että tämä riippumattomuus jatkuu. Bedanke mich herzlich als nächstes. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Kelly. Kolmagot. Adus vara bevalam kogaras Kiitoksia. Hyvä komission ehdokas, haluaisin onnitella teitä kaikesta, mitä olette saavuttanut poliittisessa elämässänne aina tähän päivään saakka. Te sanoitte, että Euroopan unionista voi tulla erinomaisuuskeskus tutkimuksessa innovaatiossa – OECD-tiede- ja viime vuodelta kuitenkin kertoo todellisen kuvan. EU27 eh, kokonaisuudessaan käyttää BKTstään 1,7 prosenttia eh, tutkimuksen kehitykseen, 2,6 prosenttia Yhdysvalloissa ja Japanissa 3,44 prosenttia BKTstä. No tässä EUn e sisäiset erot ovat vielä suurempia Ruotsissa 3,6 prosenttia ja ihastuttavassa Irlannissa 1,31 prosenttia, joissakin maissa alle 1 prosentin PKT tutkimuksen. Tämä kuilu täytyy saada kiinni, jos me haluamme luoda työpaikka eri totteen eh, tällaisessa älytaloudessa ja tietoyhteiskuntataloudessa. Tämä on tärkeää. Millä tavalla me aiomme EUn yhtäältä ja toisaalta Japanin ja Yhdysvaltojen ero, erottavan kuilun kuraa umpeen. No ensinnäkin meidän ja minun täytyy tunnustaa, että USA on Euroopan tärkein kumppani tutkimuksessa ja kehityksessä kaikilta kantilta tarkasteltuna, jos ajatellaan keskinäistä, keskinäisiä tutkimus- ja kehitysinvestointeja, ja kun ajatellaan tutkimus, tutkija- ja tiedemiesvirtoja molempiin suuntiin, kun ajatellaan kaiken yhteistyön volyymiä, ja kun ajatellaan julkaisujen lukumäärää, patenttien lukumäärää, joita olemme olleet yhdessä laatimassa, tässä on, tämä on hyvin tärkeä osa tätä puiteohjelmaa. Meillä on strategisia kumppanuuksia Yhdysvaltain kanssa monillakin sektoreilla, kuten EU, USA bioteknologiaprojekti. Meillä on EU, USA energianeuvosto, joka perustettiin pari, joku kuukausi sitten. Mutta meidän täytyy vahvistaa näitä toimia edelleen nykyisissä rakenteissa tai jopa uusissakin rakenteissa, joita pitäisi muodostaa, jotka koituisivat keskinäisiksi hyödyksi ja paremmaksi yhteistyöksi. Olen samaa mieltä kanssanne, että silloin kun tarkastellaan näitä vankkoja lukuja, kun ajatellaan yhtäältä EUta ja USAta ja Japania ja toiselta puolelta, on muitakin toimijoita tulossa, Intia, Kiina ja Brasilia. Meidän täytyy olla hyvin tarkkana tässä siitä, että mikä on EUn asema, jotta tämä, meillä kansainväliset kumppanit, että pärjäämme kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Ja meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä niiden kanssa. Ja sitten täytyy selvittää, käytetäänkö nykyisiä rakenteita vai muodostetaanko uusia rakenteita, niin kuin teimme pari kuukautta sitten EUn, EUn ja USAn energianeuvoston tasolla. Meidän täytyy ryhtyä tässä toimeen, mitä taas tulee näihin tavoitteisiin yksi tärkeä asia on, jossa täytyy löytää tapa rohkaista jäsenvaltioita ja yksityistä sektoria selvittämään tapoja, joilla voidaan lisätä niiden tutkimus- ja kehitysmenoja. Se on aina helppo tavoite, kun on talouskriisi päällä että vähennettäisiin maksuja. Suomi ei tehnyt näin silloin aikanaan. Katsokaa, missä siellä ollaan nyt. Niin, siellä on sama niin kuin Ruotsi. Me, meidän täytyy rohkaista muitakin jäsenvaltioita siihen. Eine Nachfrage von Kollegen. Lisäkysymys. Kiitoksia vastauksestanne. Totesitte täällä tänään, että Meillä on maailman laajin tutkimusohjelma. Toivottavasti viiden vuoden päästä tätä tarkastellaan nyt uudelleen. Kenties tässä on hyviä ajatuksia, jotka kuulostavat hienolta, mutta eivät oikein realistisilta. Tällä hetkellä puiteohjelma 7 on laajin julkisesti rahoitettu tutkimusohjelma koko maailmassa ja toivon, että, että mitään ei tapahdu tämän päivän ja ja minun toimikauteni lopun välillä, jos minut vahvistetaan. Joka tapauksessa tämä antaa kuvan siitä, että seuraava puiteohjelma on kaikkea muuta kuin samalla tasolla. Sitä tulisi olemaan suurin julkisesti rahoitettu koko maailmassa. Jos katsomme kahta elementtiä, Euroopassa meillä on puiteohjelma yli 50 miljardia. Jos lisätään sitten jäsenvaltioiden panostukset, niin siinä puhutaan 200 36 miljardista äh, eurosta tutkimukseen ja kehitykseen. Se on valtava määrä rahaa. Uskon, että kaikki tutkijat ja tiedemiehet ja naiset sanoisivat, että ei se ei riitä. Ja totta kai ne sanoisivat näin. He ovat oikeutettuja siihen. Mutta äh, puiteohjelmat äh, nykyisellään, niissä tehdään väliarvio myöhemmin tänä vuonna, parin kuukauden päästä. Minä tulen selvä tarkkaan tutustumaan tähän, herra Kelly miten me voimme oppia suosituksia, joita tullaan joilla tullaan tekemään ehkä muutoksia tähän seitsemänteen ohjelmaan. Se on hyvin tärkeää ja minulle ja pääjohtajallekin, joka vastaa tieteestä ja teknologiasta, että saataisiin ne muutokset, jotka ovat tarpeellisia seuraavaan puiteohjelmaan aloille ja alueille, jossa ehkä täytyy tehdä muutoksia, jossa täytyy vahvistaa toimiminen, täytyy yksinkertaistaa, mitkä tulokset sitten väliarvoista saadaankin, niin niitä tullaan käyttämään. Kiitos. Kollega Ransdorf on seuraavaksi vuodessa. Commissioner. Komission jäsen ehdokas. Historiallisesti halpa työvoima oli este innovaatioille. Me tiedämme, tunnemme monia tapauksia menneisyydestä. Nyt syvällä kriisissä uudessamme vaarana on se, että meidän tuotantomme myös siirtyy maihin, joissa työvoima on halvempaa, Kiina, Intia, Latinalainen Amerikka tai Afrikka. Mitä suunnitelmia teillä on? Millä tavalla aiotte hälventää tätä vaaraa? Millä tavalla te voitte toimia tätä tuotantomme muualle siirtymisen edustamaa vaaraa vastaan? This is a complicated issue. Mutkikas juttu, koska siinä on mukana, ei pelkästään minä itse, jos minut vahvistetaan, vaan siinä on muutakin porukkaa mukana komissiossa ja monia muita politiikan sektoreita, joissa täytyy olla yhteistyössä. No mitä me teemme tällä hetkellä tutkimussektorilla? No tutkimussektorilla tällä hetkellä me olemme äh, nähneet, että, että on valtavia kilpailijoita, kilpailijoita, joita ehkä aikaisemmin emme odottaneet, näin, niin kuin mainitsitte, Intia, Kiina, Brasilia, Japani. Ja näihin täytyy panostaa, mitä teemme täällä tällä hetkellä, missä me olemme yhteistyössä, biopolttoainetutkimuksessa Brasilian kanssa, olemme yhteistyössä Intiassa, äh, aurinkovoiman asioissa, sitten olemme yhteistyössä Kiinan kanssa äh, ilmailun alalla, ja meidän täytyy olla avoimia, riittävän avoimia sen oivaltamiseen, että nämä todellisia kilpailijoita, että ehkä ei, että 10-12 vuotta sitten ne eivät ole vielä näköpiirissä, mutta nyt ne ovat näköpiirissä. Ne ovat hyvin tehokkaita, liikkuvia, aggressiivisia, kilpailu, kilpailukykyisiä. Meidän täytyy olla mukana niin kuin nytkin ja jatkaa tätä mukanaoloa, ehkä lisätäkin tätä mukanaoloa ja tällä tavalla voidaan sitten päivän päätteeksi päästä varmistamaan sen, että emme jää niin kuin Resinan kyytiin junan mentyä jo ohi. Ja USA, USAhan on jo edellä ja erät muutkin, erityisesti nanoteknologiassa meidän täytyy varmistaa, että me emme jää jälkeen näilläkään alueilla. Siis yhteistyö on hyvin tärkeää ja sen varmistaminen, että me panostamme ja sijoitamme, investoimme näille tarvittaville alueille, jotta näin ei tapahtuisi. Kiitos. Herra kollega, lisäkysymys. Thank you. Um... Kiitos. Äskettäinen kriisi on jälleen yksi todiste tärkeistä teorioista. Mitä te voitte tehdä, jotta voidaan parantaa nyt tilannetta tässä monimutkaisessa, monimutkaisessa olosuhteessa? Jos me katsomme näitä klustereita ja 169 artiklaa, niin, ja tällä sektorilla olemme luoneet ryppäitä, klustereita EU-ssa. Meillä on tämä bonusprojekti, jossa on Itämeri ja useita mailta tuolla Itämeren tuntumassa. Oletko yhteistyössä kaikissa näissä asioissa, jotka ovat osa tätä alaa ja aluetta? Tämä on yksi. Toinen on se, mistä puhuin, kun vastasin Rova Valeanille muistaakseni, kun sanoin, että että kun on pienempiä maita, jotka ovat yhteistyössä klusterina, ryppäänä, tekevät tutkimusta alalla, joka ei, johon yhden resurssit eivät ehkä riitä, ovat yhteistyössä. Oli tärkeää rohkaista kaikkia tutkimusaloja, ja tässä meillä on välineet, uskoakseni, jotka ovat hyödyllisiä kaikille. On sitten kysymys tutkimuksen seitsemästä puiteohjelmasta tai sitten siitä, että luodaan Euroopan tutkimusalue. Onko sitten kysymys yksinkertaistamisesta ja sen, sen varmistamisesta, että, Eurooppa, että ihmiset tietävät, että Eurooppa on avoin yrityksille, että me voimme kehittyä, me voimme tehdä politiikkaa, joka tuottaa tuloksia. Kiitos. Seuraavaksi kollega Ruude kollega Rode istuu taas täällä, on täällä äh, teidän silminne takapenkkiläinen. Welcome in the committee. It's all... Tervetuloa rouva komission ja sen ehdokas on erittäin hyvä, että on tällainen henkilö, jolla on hyvin selvä ääni omista asioistaan. Onko teillä mitään takuita herra Barrosulta, että hän tulee antamaan valtaisesti lisävaroja tutkimusalalle tulevina vuosina? I, could be killed, you know. Minut voidaan vaikka tappaa tästä. Herra ymmärtänee, että, että herra Barroso ei pysty eh, tällaisessa tapauksessa, kun ei ole vielä komissiota valmiina. Ehkä näiden kuulemistilaisuuksien jälkeen komissio on. Ja sitten hän voi eh, luvata sitä tai tätä rahasta. Tämähän on ilmeistä sitten, kun lähdemme keskustelemaan rahoitusnäkymistä, kun me aloitamme budjettikeskustelut, josta olen niin sanonut, että en usko, että niistä tulee helppoja, niistä tulee vaikeita kaikkien kannalta. Ja minä tarvitsen äh, minun alallani, jos te vahvistatte minut komissaariksi, minä tarvitsen teiltä vahvaa tukea sen säilyttämiseksi, mitä meillä, meillä on, ja mahdollisesti sen lisäämiseksi, mutta tiedän, että tulee olemaan valtavaa kilpailua eri salkkujen välillä, jotta saataisiin mahdollisimman paljon taloudellista tukea. Ja vastaus on suoraan ei. Herra Barroso ei ole sitoutunut vielä mihinkään, mihin, mihin rahaa käytetään tulevaisuudessa. Ja kun... Follow. Ja kuten tiedämme, rahat eivät aina välttämättä seuraa hyvää tahtoa. Ja tämän vuoksi palaisin takaisin vastaukseen, jossa sanoitte, että te ei te halua leikkauksia minnekään alueelle, missä olette vastuussa. Tarkoittaako sitä, että ette priorisoi salkkune asioita, ette suostu neuvottelemaan varojen siirrosta alueelta toiselle? Jos näin on, niin yhtä hyvin voisimme jäädä kotiin lepäämään laakerille. Olen pahoillani, jos annoin sellaisen kuvan silloin, kun vastasin rovari Rivaasille kysymykseen, mutta totta kai millä tahansa vastuualalla, mikä tahansa budjettiala, silloin täytyy arvioida, mitä, mikä toimii hyvin, mikä toimii vain kohtuullisesti ja, ja missä täytyy tehdä muutoksia oikein kunnolla. Tämä on sellainen asia, jonka voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun meillä on arvio tehty siitä, mitä on tehty kun, ja jos minut vahvistetaan, minun täytyy tällainen arvio tehdä, mutta kaikki näkökohdat tässä salkussa täytyy ottaa keskusteluissa budjettiasioista huomioon. Ja tämä tietenkin tullaan tekemään täydessä yhteistyössä avoimuuden hengessä tämän valiokunnan kanssa, koska tämän valiokunnan jäsenet tietävät paljon enemmän tästä salkusta, josta minä sitten vastaamaan, jos minut vahvistetaan, kuin mitä minä tällä vaihe- tässä vaiheessa tiedän koska olen perehtynyt tähän asiaan vasta vähän aikaa. Teillä on syvällinen ymmärtämys näistä eri näkökohdista, jotka liittyvät tähän politiikkaan, ja teillä on erilaisia prioriteetteja tässä valiokunnassa. Minun täytyy olla avoin ja läpinäkyvä teidän kanssa, ja näissä keskusteluissa. Minun täytyy, minun täytyy kuunnella ja kuulla, että mitä te mitä teidän mielestänne pitäisi muuttaa ja missä ja miten niitä pitäisi muuttaa ja miten minä pitäisi vastata niihin. Seuraavaksi kollega Marinescu. Eh, președinte, doamna comisar eh, desemnat, sunt convins că știți că încă există... Herra puheenjohtaja, rouva komissiosen ehdotus. Olen vakuuttunut siitä, että tiedätte, että Euroopan unionissa on edelleen työmarkkinoilla rajoituksia. Myös tutkijat kärsivät tästä. Euroopan unioni yrittää yrittää houkutella kolmansien maiden erityisasiantuntijoita Euroopan unioniin. Kirjallisissa ne sanoitte, että te aiotte saada aikaan, saama, saada aikaan politiikkaa, jolla saadaan tämä viides vapaus, eli tutkijoiden ja tiedon vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Mitä on tämä politiikka, joka tuo Euroopan unionin työmarkkinoille nyt oikean tilanteen, korjaa nykyistä tilannetta? Well, of course, as we all... No, kuten kaikki tiedämme, viides vapaus liittyy yhtenäismarkkinoiden luomiseen. Puhutaan tutkimuksesta. Tiedon siirtäminen, jota meillä on, ja sen varmistaminen, että tämä ymmärretään kaikkien, kaikilla tahoilla niin, että me teemme työtä sen suusien suuntaan, että esteitä poistetaan ja että tämä viides vapaus toteutuu. Nämä esteet, tällaiset esteet sisältävät sellaisia aloja, jotka kuuluvat minun salkkuuni, liittyykö se nyt yksinkertaistamiseen tai sen, että rohkaistaan kolmen prosentin tavoittamista omalla sektorillani. Tämä myös sisältää äh, tekijänoikeudet ja sisältää patentit ja ne Euroopan patentin loppupäätelmät – ja siihen liittyy myös muiden komissaarien salkku. Ja meidän täytyy olla yhteistyössä jo tiiminä sen varmistamiseksi, että, että kun turvataan ja kehitetään ja, ja toteutetaan tämä hyvin tärkeä viides vapaus, että meidän täytyy tarkastella ikään kuin tätä aluetta ei olisikaan, että mitä esteitä on. Siellä on erilaisia komissaareja, jotka pyrkivät eroon näistä esteistä ja pullonkauloista ja rakentavat siltoja. Meidän täytyy tehdä sama juttu, ei pelkästään minun, minun jos minut vahvistetaan, vaan myös muiden komissaarien täytyy ö, lähteä rakentamaan niitä siltoja, joita tarvitaan, jotta saataisiin todellinen viides vapaus, jotta saataisiin todellinen ö, tiedon yhteismarkkina-alue Euroopan unioniin. Herr enää eine Nachfrage, bitte. Kollega Marinescu, onko lisäkysymys? Trebuie să asigurăm uh, eficiența. Uh, meillä täytyy varmistaa se, että meillä on tehokasta Euroopan unionin varojen käyttöä tutkimusalalla, vaikka tutkimus ei aina tuokkaan konkreettisia vastauksia. Mikä on teidän näkemyksenne rahoituksen antamisesta potentiaalisten lopputulosten pohjalta? That's not, um... No, se on ehkä helpompaa puhua tästä kuin itse asiassa tehdä. Helpommin sanottu kuin tehty. Mutta tutkimus, joka tuo tuloksia, on hyvin tärkeää. Ellei me pysty saamaan tuloksia aikaan, jotka voivat auttaa talouselämäämme, kriisistä pois, niin silloin tämä tutkimuksen arvo ei ole liikaa kaksonen, ja sitä minä en halua tehdä, koska se mitä tutkimus ja tiede tekee, sillä annetaan meille välineet ja työkalut. Jos me käytämme työkaluja tehokkaasti ja hyvin, niin me voimme innovoida markkinoille ja luoda työpaikkoja. Tämä on hyvin tärkeää, ja on hyvin tärkeää tukea tätä. Ich bedanke mich. Als nächstes hat der Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Pirilio. Signor Presidente, <clears throat> signora commissaria designata, il programma quadro per... Hyvä puheenjohtaja, rouva komissaariehdokas. Tämä puiteohjelma on keskeinen instrumentti, kun ajattelemme Lissabonin strategiaa, jonka myötä halutaan luoda EU-hun kilpailukykyisempi talous, joka perustuu tietoon me olemme saaneet tuloksia, merkittäviä huomattavia tuloksia eri ohjelmien toimesta ja ne puolestaan ovat vaikuttaneet siihen, että tutkimus on voinut edetä ja se taas perustuu eri jäsenmaiden yhteistyöhön. Meillä on ilmastoongelma, sen pitää saada komissio yhä enemmän liikkeelle ja rohkaisemaan komissiota toimimaan aktiivisemmin maataloussektorilla – Rouva komissaari, tämä pyyntö voitaisiin laajentaa myös joihinkin maataloustuotteisiin. Tässä tiedemaailma on vakuuttunut, että nämä tuotteet pitävät sisällään parantavia ominaisuuksia. Eikö voisi kannustaa tutkimusta tällä sektorilla enemmän? Eikö, eikö voitaisi sisällyttää tätä tutkimusta tähän kahdeksan, kahdeksanteen puiteohjelmaan? Climate change is... Ilmastonmuutos on yksi suurimpia globaaleja haasteita, jotka kohtavat maailmaa, ja se vaatii tutkimusta, ja sitä on tehty koko lailla ilmastonmuutosasioista, koska lähes puolet budjetista puiteohjelmassa on tukemassa tutkimusta, joka käsittelee kestävää kehitystä ja yksi ö, päätavoite tässä on, se on tietenkin ilmastonmuutoksen vastustaminen. Sitten EU on johtanut tietä tässä globaalin ilmastonmuutoksen vastuussa kamppailussa ja siinä on toimitettu tietoa, jotka helpottaa ilmastonmuutoksen ymmärtämistä ja me ymmärrä, meidän täytyy ymmärtää myös, miten se vaikuttaa ekosysteemeihin. Ja tämä taas liittyy muun muassa maatalouteen ja se vaikuttaa myös ihmisten toimintaan on olemassa projekteja, useitakin tutkimusprojekteja, jotka liittyvät maatalouteen, joissa selvitetään myös sitä, että minkälainen ero on, jos meillä on meillä on kaksi astetta lämpimämpi ilmasto. Mitä se merkitsee niin tuotteiden ja sadon kannalta tässä esimerkiksi tässä maailmankolkassa? Se on erilainen vaikutus kuin esimerkiksi Etelä-Espanjassa. No meidän, meidän täytyy saada tällaista tutkimusta, joka on perusteltu, jossa sitten osoitetaan, viitotetaan tie eteenpäin kaikilla näillä alueilla, niin että saamme kestävää kehitystä. Ja tämä tutkimus on keskeisen tärkeä ja oikeastaan avainasemassa se voi vaikuttaa ja vaikuttaakin niille alueille, joissa maatalous on tärkeää. Meillä on tämä suunnitelma. Meillä on yhteiset tutkimushankkeet, meillä on myös jäsenvaltioiden hankkeet tällä sektorilla, jotka ovat myös tärkeitä. Yksi prioriteettiaihe on tietenkin on tämä ensimmäinen yhteinen aloite, joka on maatalouden vaikutus ilmastonmuutokseen. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on nyt yksi esimerkki siitä, mitä on tapahtumassa. Hyvä kollega, haluatko esittää lisäkysymyksen? Olkaa hyvä. Grazie per la risposta. Kiitän teitä vastauksestanne, rouva. Tutkimus kattaa useita eri osa-alueita, televiestintä, energia, liikenne, kuljetus, terveys, ympäristö ja niin edelleen. Oletteko te jo ajatelleet, miten te aiotte koordinoida tutkimustoimintaa, jotta voisitte saada parhaimmat mahdolliset tulokset? Ja jos teillä on aikomus yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kahdeksannen puitohjelman kontekstissa, miten aiotte toimia siten, että korohkaisitte pk-yrityksiä toimimaan aktiivisemmin? Coordination of research act. Tutkimustoimien well, DG Research itself does of course. Pääosastojen välillä on tietenkin keskeisen tärkeää tässä puhutaan melkoisista tutkimushankkeista. Ja tämä vaikuttaa tietenkin myös muihin komission toimialoihin. Tästä me tehdään koordinoidulla pohjalla ja se tehdään tehokkaasti ja sen täytyy jatkua. Mitä taas tulee tutkimuksen kahdeksanteen on ensimmäinen asia, joka täytyy selvittää, jos minut vahvistetaan – on tämä väliarvion tekeminen tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta. En epäile lainkaan sitä, etteikö tässä raportissa tule olemaan erilaisia ehdotuksia siitä, miten PK-yritykset saadaan mukaan, koska tämä on tuntunut sellainen alue, joka ei, josta eivät pelkästään tämä valiokunta, vaan myös muut ovat puhuneet, että siinä on liian vähän pk-yrityksiä mukana, miten saadaan niitä lisää mukaan, miten voidaan auttaa pk-yrityksiä niin poispäin. Ja sanon aikaisemminkin ja haluan toistaa se vielä kerran että, että meidän täytyy kohdentaa nämä nämä hakemuspyynnöt, niitä pk-yritykset kiinnostavat, niistä meidän täytyy puhua. Äh, sidosryhmille meidän täytyy kuunnella, miten he sanovat. Meidän täytyy tavallaan, jos voimme, saada tavallaan niin kuin riskinjako äh, ehkä, ehkä toisenlaiseen formuun, joka auttaa sitten tavallisia pk-yrityksiä Eh, ja sitten high-tech pk-yrityksiä. Meidän täytyy käyttää kaikkia näitä välineitä sellaisella tavalla, joka auttaa niiden mukana olemista. Niitä pk-yrityksiä saadaan lisää mukaan. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi Roba Gutierrez Cortines. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos ehdokas rouva. Me parlamentissa pyrimme yleensä tukemaan komissiota. Consejo ja myös usein neuvostoa, mutta me myös joskus olemme törmänneet siihen tilanteesta aivan viimeisen, viimeisinä aikoina jäsenmaiden taholta on ilmastunut ilmen tämmöistä nationalistista näkemystä pääosastoissa ja kun puhutaan budjetista. Eli halutaan kansallistaa budjetit tässä seitsemännessä puiteohjelmassa. Minua huolestuttaa tämä nyt suuresti. Eli tässä laatu heikkenee ja Eurooppa menettää päätöksentekokykyään kun sovelletaan 7, artiklaa 175, joka korvaa entisen 179. Eli tässä ei nyt säädellä kehitystä hyvin. Me nyt näemme, mitä tässä on muotoutumassa. Ei informoida parlamenttia tämän ohjelman kehittymisestä, eikä miten se etenee jäsenvaltioiden tasolla ja miten tullaan kansallisesti käyttämään eri varoja. Oletteko te valmis puoltamaan budjettia? seitsemännessä puiteohjelmassa. Ja miten komissio aikoo te- toimia? Komissiohan päättää. Täällähän te sun, päätetään hankkeista ja projekteista. Me haluamme myös laatia jonkinlaiset kriteerit, mitkä ovat hyviä. Thank you, Mr. Ki- kiitos, Rova Gutierrez. Varmastikin minä tulen puolustamaan tutkimusta, tutkimuksen puiteohjelmaa komission sisällä. Luulenpa, että jos nyt tarkastellaan sitä tutkimuksen monialaisuutta koko Euroopan unionin sisällä, se on ollut syy siihen, miksi me olemme, ei ole pystyneet ottamaan tilaisuudesta vaarin. Toisin kuin toisissa maissa, kuten USA, Kiina, Intia ja niin poispäin, ja muut toimijat markkinoilla ovat pystyneet tekemään sen. Minä haluaisin nähdä e, sitten meidät siinä, että me e, käännymme toiseen suuntaan, poistamme koordinoinnin puutteet ja kun e, esimerkiksi todelliset elintarviketeorinnista se keksitte, siinä oli 72 erilaista tutkimushanketta, joita tehtiin 27 jäsenmaassa samasta salmonella bakteerista. Se on esimerkki siitä, että me olemme hukaneet mahdollisuutemme, että Eurooppa toimii yhdessä 27 jäsenvaltion voimin tutkimussektorilla, voi toimittaa enemmän, voi kilpailla enemmän, voi tehdä enemmän. Enkä minä haluaisi nähdä enää, että me käännämme historian pyörää taaksepäin. Mutta paineita voisi tulla jäsenvaltioista ja jäsenvaltioiden sisällä budjetin leikka, tutkimusbudjetuksen ja kehitystutkimuksen leikkaamiseksi, mutta se olisi huono takaskel. Minä tietenkin puolustan budjettia tutkimus- ja seksuaalinen puiteohjelmalle komission sisällä, jos minut vahvistetaan tässä valiokunnassa. Kiitos. Yksi lisäkysymys. Kiitos paljon. Näillä samoilla linjoilla minä ehdotan tai kysyn, että oletteko te valmis tulemaan selittämään meille, miten tullaan miten tulee etenemään tämä artikla 175, miten valvotaan budjetin toteuttamista ja kuka tekemään päätöksen tässä joint, joint programs-ohjelmissa? ja miten tullaan laatimaan tulevat hankkeet ja miten kaikkia tätä tullaan <clears throat> koordinoimaan eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa. Minä kysyn näitä kaikkia. Pyydän teitä tulemaan kertomaan parlamentille, jotta me saisimme edes minimi läpinäkyvyyttä, koska tämähän on komission tehtävä, koska komissiolla ja Euroopan parlamentilla pitää olla samanlainen läpinäkyvä toimintaperiaate. There is no question, Mrs. Rova Gutierrez, tästä ei ole mitään epäilystäkään teidän ja minun välillä tämä on todellista kumppanuutta. Ja jos tämä toimii, jos tutkimusta puolustetaan, jos me teemme asioita yhdessä Euroopan unionina, niin minä tarvitsen teidän todellista aitoa tukeanne. Tämä on äärimmäisen tähdellistä. Mitä tulevaisuudessa edessämme sitten onkin? Ja tehän edustatte kaikkia 27 jäsenvaltiota. Tiedätte, mitä jokaisessa jäsenvaltiossa tapahtuu. Meidän täytyy yhdessä toimia ja saada aikaiseksi päätöksiä siitä, millä tavalla edetään. Oli kysymys sitten Euroopan tutkimusalueesta tai seitsemän tutkimus, tutkimuksen puiteohjelman arvioinnista ja sen keskusteluista tai kahdeksannen ohjelman pohdinnoista. Mitä minun tulee, te olette minun kumppanini ja tukeeni. Teidän täytyy olla mukana, jos me haluamme mahdollisimman hyvään tutkimusohjelman ja parhaan eurooppalaisen tutkimusalueen. Kiitoksia sitten kollega Thompson. Kiitoksia, arvoa komissaari ehdokas. Palaisin siihen kysymykseen ja naisista ja tutkimuksesta ja tieteestä. Aikaisemmin sanoitte, että meidän täytyy saada enemmän naisia kiinnostumaan tieteestä. Mutta oikeastaan viime, viime vaalikaudella minä äh, esittein, laadin mietinnön naisista ja tieteestä, että on havaittu yli 60 prosenttia yliopisto-opiskelijoista on naisia, mutta vain 30 prosenttia tutkijoista on Euroopan, EU-ssa naisia. Ja kun puhutaan huippupaikoista äh, äh, yliopistoissa, niin nämä luvut ovat vielä alhaisempia ympäri Eurooppaa. Ja minun mielestäni meillä ei ole varaa olla käyttämättä sitä potentiaalia, joka on Euroopassa tällaisen aikana kun, kun meillä on edessämme globaali kilpailu. Jo kuudennessa puitoehdossa oli toimia, joilla pyrittiin lisäämään naistutkijoiden saamaan rahoitusta ohjelmista, mutta tämä ei ole tilanne tässä tutkimusohjelmassa seitsemännessä. Nyt me olemme tilanteessa, jossa vain 20 prosenttia rahasta tutkimusohjelmissa menee naisille, ja tämä ei ole sopusoinnussa EUn tiekartan kanssa, siis komission tiekartan kanssa, jossa puhutaan sukupuolten tasa-arvosta. Minun kysymykseni on, tuletteko te parantamaan sukupuolten tasa-arvoa tutkimuksessa ja tietäisi niin, että, että naiset saavat enemmän mahdollisuuksia saada rahallista tukea? Lyhyt vastaus on kyllä. Ja toinen vastaus on se, että tilanne, tilanne aivan kuten ö, oikein sanoitte, on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Kysymys ei ole pelkästään tasa-arvosta, vaan inhimillisten resurssien ja osaamisen hukkaamisesta. Joten ensinnäkin, jos ö, saan tämän paikan, niin minä haluan, että komissio ja eritoten sen tutkimuspääosaston täytyy johtaa esimerkin voimalla. Meillä täytyy olla 40 prosentin naisosallistumistavoite täynnä asiantuntijoita asiantuntijaryhmissä. Ja toiseksikin minä haluan viedä eteenpäin tutkimusinstituutioiden hallinnon uudistusta. Hallinnossa täytyy olla mukana naisia ja täytyy ottaa huomioon naisten erityistarpeet työelämässä. Jonkun aikaa sitten me puhuimme palkkaerosta. Se oli silloin eräänlainen innovaatio palkkakuilu koko Euroopan unionissa. No kenties meillä voisi nyt olla tällainen tiedostamiskampanja, Vähän niin kuin aikoinaan oli tämä palkkakuilukampanja. Meillä pitäisi olla tiedostamiskampanja, joka kohdennettaisiin nuorille tytöille aivan esikoulusta yliopistokoulutukseen asti niin, että voidaan vastata naisten tarpeisiin. Ja meidän täytyy, täytyy myös puhua niiden elinkeinoelämän alojen kanssa, jotka onnistuvat menestyksekkäästi pitämään naiset töissä ja tutkimuksessa. Voimme oppia niiltä ja meidän täytyy panna täytäntöön sitä, mitä me voimme oppia. Kiitos, lisäkysymys. No vain kommentti olen kyllä hyvin tyytyväinen tähän vastaukseen, mutta kun ajatellaan, että tällä hetkellä 400 000 tutkijaa, eurooppalaista tutkijaa työskentelee USAssa. Tämä on hukkaa myös, jos me haluamme päästä Lissabonin tavoitteisiin, niin komission lukujen mukaan me tarvitsee 700 000 tutkijaa Eurooppaan. Ellei me käytä tätä naisten tarjoaman potentiaalia, niin sekin on haaskuuta couldn't agree with, more with you. When we set targets... No olen vain yhtä mieltä teidän kanssanne. Yksi äh, asia on se, että meidän, meillä on tutkimustavoitteita ja niille täytyy saada äh, että Nämä eivät ole mitään ilmassa riippuvia tavoitteita. Meidän täytyy olla erityisvälineitä, erityispolitiikkaa, jolla tavoitteita saavutetaan. Ja minä todella olen sitä mieltä, enkä voi korostaa riittävästi sitä, että meillä täytyy olla tietoisuutta ja tiedostamista politiikkaa ja viestintää naisien suuntaan. Tämä ei ole pelkästään tasa-arvokysymys, vaan tässä menevät eri kyvyt hukkaan. Seuraavaksi Christian Eiler. Rova Kegan Quinn, me juuri arvi, olemme arvioineet kuudetta tutkimusohjelmaa, saaneet siitä arvioinnin äh, komissiolta yleisin osa syy siihen, että ei osallistuta ohjelmiin äh, koulutuslaitoksessa tai pk-yrityksessä oli byrokratia ja sitten äh, nämä sopimusehdot. Että hyvin poliittisesti ja diplomaattisesti vastasitte kyllä, että te haluatte tehdä jotakin, mutta täytyisi tietenkin saada, muistakaa ottaa huomioon veromaksajien rahat. Tämä on hyvin diplomaattinen vastaus. Nyt olemme puoli, äh, seitsemän puitelman väliarvion edessä ja jälleen kerran äh, Euroopan tut- tutkimusyritysten yhdistys sanoa, että tämä on se pääsyy, miksi ohjelmat eivät toimi hyvin. Siinä mielessä olisin vielä halunnut konkreettisen vastauksen teiltä, missä määrin te olette valmis tämän väliarvion puitteissa puuttumaan tähän ongelmaan ja miten te aiotte puuttua siihen. Okay, Well, I'm not going to en ryhdy uudelleen sotkemaan niitä asioita, joita tutkimusohjelma 7 on tehty. Konkreettisesti lähitulevaisuudessa, hyvin lähitulevaisuudessa, jos minusta tulee komission jäsen, aion julkaista tiedonannon neuvostolle ja parlamentille yksinkertaistamisesta. yksinkertaistamisesta. Siinä tullaan tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja, joita meillä kenties on uusia tutkimusrahoituskäsitteitä, järjestelmällistä kiinteiden maksujen käyttöä, jonka joku täällä mainitsikin aikaisemmin. Ja itse asiassa Euroopan tilitarkastustuomioistuinkin tunnustaa näiden merkityksen ja on tärkeää tuoda tämä esille. Minä olen sitoutunut johdonmukaisuuden tuomiseen tähän. Kritiikkinä olen kuullut sitä, että joku hanke aloitetaan ja sitten jossain vaiheessa hankkeen aikana joku asia muuttuu ja ihmiset ovat hyvin huolissaan tästä. Minun mielestäni tällaista ei pitäisi tapahtua. Meillä pitäisi olla tätä ää, virtaviivaistamista, josta puhuttiin, mutta myös johdonmukaisuutta. Ja tämä, tätä tullaan saavuttamaan myös tutkimusrahoituksen yksinkertaistamisella. Sitten on myös muitakin aloitteita, joista aikaisemmin puhuin. No en puhunut äh, varainhoitoasetuksen lanseerauksesta. Tämä tulee varmasti myös auttamaan, mutta meillä on myös ehdotus äh, tästä erityisestä äh, siedettävän virhetason käsitteestä. En, olen varma, että tällä tulee olemaan suuri rooli. Minä, jos minusta tulee komissio niin no, tämä tulee olemaan yksi tärkeimmistä prioriteetteista niin koko tällä alalla. Mm, oh. Lisäkysymys. Me puhuimme myös PK-yritysten mukanaolosta ja osallistumista. Yksi pääongelma on kysymys siitä sopimuksen ajoituksesta, eikö siitä, että, vaan että eh, millä tavalla komissio toimii. Kun verrataan muihin ohjelmiin, me, meillä on puolitoista vuotta – on hakemuksen ja sitten se varsinaisen sopimuksen välillä. Ja, ja tämä tällainen ajanjakso ei ole missään tavalla mahdollistakaan pienille yritykselle, eikä se ole suurillekaan yrityksille, eikä se toimi myöskään tutkimusyhteisöissä. Mikä on teidän vastauksenne? Well, already in, in the... Minä täysin hyväksyn kritiikkinne tämän asian osalta jo tutkimuksen potilasohjelma 7 on tapahtunut merkittävää vähentymistä näissä määräajoissa hakemuksesta sopimukseen, mutta tämä ei riitä. Meidän täytyy lyhentää tätä aikaa entisestään ja tästä tulee välitön prioriteetti, kun tehdään pääosaston kanssa työtä tässä. Ja tämä on varmasti seikka, joka tulee esille myöskin äh, seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman välitarkastelussa tulevina kuukausina. Tämä on painopistealue, tämä on tavoite ja meidän täytyy tehdä tämä, jotta voidaan auttaa pk-yrityksiä mukaan tähän puiteohjelmaan. Danke. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Paska. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani komisárka, vo svojom vystúpení ste uviedli, že navrhujete vytvoriť Kiitos puheenjohtaja. Komissaari, te sanoitte, että te haluatte luoda yhtenäisen tutkimusalueen Eurooppaan ja toteuttaa viidennen vapauden ja myös tukea äh, tiedon liikkuvuutta. Ja te puhuitte myös äh, tekijänoikeuksista ja äh, se kuuluu jäsenvaltioille, ja, mutta siellä säännöt ovat erilaisia. Kysynkin, että mitä aiotte poistaa tämän esteen? Kiitos. in relation to the intellectual property. Mitä tulee tekijänoikeuksiin? Tämä on ollut äärimmäisen ristiriitainen kysymys menneisyydessä. Kaikki varmasti kaikki ovat huomanneet, että tämä aiheuttaa ongelmia ja vaikeuksia. Tämä on yksi niistä kompastuskivistä, joista puhuin, joka täytyy ratkaista. Minulla ei tässä ole vastuu harteillani, mutta komissio kollegiona, jos parlamentti meidät hyväksyy, niin sillä on tästä vastuu kokonaisuudessaan. Minun täytyy tehdä yhteistyötä kollegan kanssa ja teidän valiokuntanne ja jäsenvaltioiden kanssa niin, että voidaan nähdä, mitä voidaan tehdä keskustelun tason parantamiseksi tällä alalla ja sen osoittamiseksi, että tämä on todellinen ongelma, todellinen este ihmisille tulla mukaan tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan. Meidän täytyy hoitaa tämä koordinoidulla tavalla Euroopan unionin laajuisesti. Mielestäni on mahdollista tehdä yhteistyötä tämän pohjalta Kenties olen naivit näin ajatellessani, mutta minä tulen varmasti tekemään tässä yhteistyötä komission jäsenkollegani kanssa, jos meidät hyväksytään työhömme. Yritän saada aikaiseksi keskustelua ja annan tähän vahvan sitoumuksen. Minä voin tehdä, jos minulla on tämän valiokunnan jäsenten tuki. Tehän edustatte omia jäsenvaltioinne ja jäsenvaltioitanne ja teillä on valtaisasti tietoa, että te voitte auttaa meitä rakentamaan siltoja. Lisäkysymys, olkaa hyvä. Olen samaa mieltä. Tämä on kumotkikas kysymys mutta te kuitenkin etenisitte tätä tietä ja juuri siitä syystä tässä yhteistyössä meidän kanssamme ja teidän kollegojenne kanssa teidän täytyy sitten nähdä vaivaa tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ja tämä on ajallisesti myös varsin mutkikas. No niin, mihin mennessä tämä ongelma on tarkoitus ratkaista? if it were up to me, I'd up to... Jos tämä minusta tai teistä tai tästä valiokunnasta riippuisi, niin tietysti silloin me haluaisimme mahdollisimman nopeasti tämän tehdä, mutta aikapuitteisiin liittyy muitakin toimijoita kuin te ja minä. Joten teidän täytyy hyväksyä minun sitoumukseni, että tulen tekemään yhteistyötä kollegani kanssa ja teidän kanssa sen varmistamiseksi, että tämä nimen nimenomainen tekijän pullonkaula, tulee hoidettua mahdollisimman nopeasti ja pikaisesti niin, että voidaan mahdollistaa seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman avoimuus niille toimijoille, joiden mielestä tekijänoikeudet ovat suurin este siihen osallistumiselle. Alle Fragen, die vorgesehen... Hyvät kollegat, kaikki kysymykset ovat, on, on hoidettu. Me olemme me etenemme aikataulussa oikein hyvin. Tämä ei tarvita sitä, että esittäisiin lisää kysymyksiä. Kiitän, kiitän kurinalaisuudesta myös komissaariehdokasta ja vielä kerran pyytäisin Ruva Keikan Quinnia esittämään sopimuksen mukaisesti vielä jotain yhteenvedonomaisesti loppuksi. Näinhän oli sovittu, että tämä että ehdokas sitten vielä lopuksi saa tilaisuuden käyttää viisi puheminuuttia. Olkaa hyvä, Rova Kiekan Queen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa tässä aivan ensinnäkin, että minä suhtauduin hyvin keskittyneellä tavalla tähän, lähestyn hyvin keskittyneellä tavalla tätä kuulemistilaisuutta tänään. Yritin mahdollisimman paljon valmistella tätä ja henkilökohtaisesti tämä oli ikään kuin ylioppilastutkinto aikoinaan. Mutta pikemminkin silloin, kun poikani teki sen kuin mitä itse aikoina tein, koska nyt se on paljon vaikeampi. Aivan alussa sanoin, että tilivervollisuus ja ver- vuoropuhelu ovat Euroopan demokratian ytimessä. Meillä, me olemme keskustelleet hyvin monista eri asioista ja meillä on vielä paljon nyt keskusteltavaa. Olen oppinut kuullut teiltä monista yhteistä huolenaiheista. Minä olen huolella pannut merkille nämä ö, ongelmat nyt ihmisille politiikassa, niin kuin te ja minä olemme. Tutkimus, innovaatio ja tiedepolitiikka liittyy liittyy siihen, että löydetään ja pannaan täytäntöön järkeviä älykkäitä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Meidän täytyy syventää, kehittää ja ö, suunnata resurssejamme niin, että voimme puuttua Euroopan kriittisiin ongelmiin. Ö, hyvä talous, elpyminen, ilmastonmuutoksen torjunta – energiavaihtoehtojemme monimuotoistaminen ja niin edelleen. Nämä ovat erittäin tärkeitä ja lyhyellä aikavälillä tämä tarkoittaa meille kaikille sitä, että innovaation täytyy ohjata elpymissuunnitelmaa ja käyttää 2020 visiota niin, että me saamme taloutemme uuteen vihreään tulevaisuuteen. Meidän täytyy myös tarkastella uudella yksikertaista yksinkertaista tutkimusinstrumentteja. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy rajat ylittävällä tavalla toimia niin, että saadaan yhtenäiset markkinat innovaatiolle. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä parlamentin ja komission välillä niin, että voidaan käyttää poliittista pääomaamme niin, että saamme täydennettyä Euroopan tutkimusalue. Meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa yhteisissä ohjelmissa ja tehokkaan hallinnoinnin edestä. Ja meidän täytyy myös luovalla tavalla tehdä työtä yksityisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa niin, että voidaan saada liikkeelle investoinnit innovatiivisiin markkinoihin. Toivottavasti parlamentti hyväksyy minut tässä työhöni. Tutkimuksen, innovaation ja tieteen yhdistäminen ensimmäistä kertaa unionin politiikan ytimeen tarjoaa meille kaikille mielettömiä vaihtoehtoja, ja mahdollisuuksia. Te otatte oman työnne vakavasti, tiedän sen, minäkin otan oman työni vakavasti. Me teemme tässä työtä kumppaneina, poliitikkoina. Mehän kaikki olemme sitä. Jos te haluatte teknokraatin, byrokraatin tai virkanaisen, niin minä olen kyllä ihan väärä henkilö. Minä olen poliitikko, minä olen tekijä, minä haluan tuloksia. Minä voin saada tuloksia vain, jossa on kaikkien salissa olijoiden tuen taakseni. Tämä tarkoittaa sitä, että innovaatiossa ennen kaikkea on kysymys siitä, että yhdessä kaikki hallinnoimme muutosta sen sijaan, että annamme muutoksen hallita meitä. Kysymys on siitä, että kehitetään tällaista ajattele ja tee taloutta. Toivon, että yhteistyöllä me voimme saada uudenlaisen keksimisen hengen Euroopan ytimeen. Pioneeri Eurooppa, joka on aina vain lähempänä kansalaisia, joka on aina vain innovatiivisempi. Tänään me aloitimme tämän syvällisemmän vuoropuhelun. Haluan taata teille yhteistyöni ja tukeni. Ja sanon yhden asian vielä teille. Minä takaan teille ajattelun riippumattomuuteni. Olen hyvin tietoinen siitä, että kun olen aikaisemmin ollut valiokunnassa kaksi kertaa parlamentissa esiintymässä jälkeen, sen jälkeen, no niin kuin tämänkin jälkeen, kun jos minut hyväksytään, minun täytyy antaa riippumattomuus valaa, että millään tavalla teidän ei pidä epäillä tätä. Minä olen kymmenen vuotta toiminut Euroopan unionin institu- eurooppalaisessa instituutiossa riippumattomana tekijänä. Toivottavasti tänään me aloitimme syvemmän vuoropuhelun, keskustelut ja yhteistyömallin. Yhdessä me voimme tuottaa tuloksia, joita ihmiset haluavat. Mitä he haluavat? Työpaikkoja lapsille ja lapsenlapsilleen, turvallisemman, puhtaamman ympäristön, alhaisen hiilenkäytön teknologiaa, älyteknologiaa. He haluavat kaikkea tätä, mutta se voidaan saada aikaiseksi vain todellisella politiikalla ja ihmisten yhteistyöllä. Ja lopuksi vielä sanoisin, että tiedän, että komission ja parlamentin välillä on tiettyjä ää, tapoja Usein komission jäsenet odottavat, että parlamentti kutsuu heidät. No, haluaisin pyytää puheenjohtajaa, että kun minulla on vastuu kahdesta pääosastosta ja kun kehitän tätä kaiken rajat ylittävää innovaatiopolitiikkaa, niin minä voisin tulla tänne parlamenttiin ilman kutsuakin ja pyytää teidän todellista panostanne näihin nimenomaisiin politiikan alueisiin, jotka tulevat olemaan, joiden täytyy olla, joiden on pakko olla Euroopan talouden ytimessä ja elpymisen ytimessä. Olen erittäin kiitollinen siitä, että olette kuunnelleet minua täällä tänä iltana ja olen erittäin erittäin kiitollinen niistä lisätiedoista, joita nyt tänä päivänä olen täällä saanut ja oppinut. Toivottavasti meillä tulee olemaan hyvää yhteistyötä niin, että seuraavan viiden vuoden aikana tai viiden vuoden kuluttua voin tulla tänne valiokunnan eteen ja sanoa, että olen ylpeä siitä, mitä me teimme. Ei pelkästään siitä, mitä minä tein, vaan mitä me teimme yhdessä. Rouva Gegenquin, ich darf mich... Äh, haluan kiittää teitä koko äh, valiokunnan puolesta tästä elävästä keskustelusta, selkeistä sanoista, selkeästä keskustelusta, eli kurinalaisesta yhteistoiminnasta, selkeistä vastauksista. Tämä oli hyvä asia. Tässä oli kolme kiinnostavaa ja jännittävää tuntia, jotka nyt takanamme, ja toivotan nyt jännittäviä keskusteluja. Teille kaikkea hyvää. Kiitoksia kollegoille vielä. Tämä ei ole aina niin yksinkertaista, että saadaan tämä aikataulu pidettyä. Tämä on kuitenkin auttanut tämä yhteistyö, mitä huomenna jatkuu.